Meidän pitäisi varmaan aloittaa tämä kokous, koska meidän aika rientää ja me olemme jo myöhässä. Aloitamme siis kokouksen esityslistan hyväksyminen ensimmäiseksi. Meillä on yksi pyyntö tulossa Jens Geierilta, että muutettaisiin hänen esityksensä ajankohtaa. Se on kohta kymmenen alueelliset strategiat Euroopan unionin teollisuusalueille. Hän pyysi, että tämä kohta otetaan esille viiden jälkeen. Ja jos teille sopii siis, niin tuntia aikaisemmin keskustellaan 12-16 kohdat. Jos tämä sopii teille, niin voisimme muuttaa tällä tavoin esityslistan ja hyväksyisimme sen. Ja kuten tavallisesti tämäkin kokous menee nettiin ja meidän pitäisi pitäytyä näissä aikarajoissa, jotka on asetettu esityslistaan. Mutta useasti joudumme näitä muuttamaan mutta nyt voin siirtyä kohtaan kaksi esityslistalla, pöytäkirjan hyväksyminen 17.18. joulukuuta 2012 kokouksesta. Ne on jaettu ja mm, pöytäkirja pidetään hyväksyttynä tämän kokouksen lopuksi, jos ei tule vastalauseita. Ja kohta kolme, puheenjohtajat ilmoit- puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole tällä hetkellä mitään ilmoitettavaa. Ja siirrymmekin kohtaan neljä esityslistalla EUn alueellinen valtion tuki eh, komission kanssa käytävä keskustelu. Meillä on esittelijänä täällä myös eh, Jean-Paul Denano alueiden komiteasta. Ja tässä siis suuntaviivat eh, alueelliselle valtion tuelle – Ensimmäisenä puhujana Hertjan Kopman, Euroopan komission kilpailun pääosaston varapääjohtaja. Hänen vastuualueenaan valtion tukipolitiikka. Hänen jälkeensä puhuu Nikolas Martin aluepolitiikan pääosastosta komissiosta. Olkaapa hyvä. Thank you very much for your... Uh, Kiitokset Danuta huomenta teille kaikille. Tahtoisin aloittaa huomauttamalla, että on suuri ilo olla täällä teidän valiokunnassanne lyhyesti kertomassa näistä alu- valtion tukipolitiikan alueellisista suuntaviivoista ja vuoropuhelusta parlamentin kanssa. Almunia itse olisi halunnut tulla paikalle, mutta valitettavasti hän ei juuri nyt päässyt tänne. Korostaisin kuitenkin sitä, että hän on aina valmis käsittelemään tätä asiaa Parlamentin osallistuminen on toki merkittävää tähän keskusteluun. Haluaisin aloittaa siitä, että tämä alueellisen valtion tuen suuntaviivat tulee nähdä osana suurempaa valtion tuen politiikan uudistusta, joka kattaa kaikki säännöt myös menettelytavan unionin valtion tuen hallinnoinnista. Ja tämä koskee, tämän nimi on valtion tuen uudistaminen ja sillä on seuraavat tavoitteet. Merkittävin on kannustaa taloudelliseen kasvuun jäsenvaltioissa ja toiseksi mm, byrokratian vähentäminen ja kolmanneksi komissio täytäntöönpano tehtävässään voi jo voi keskittyä merkittävimpiin kysymyksiin sisämarkkinoiden kannalta. Ja todellakin huomauttaisin, että suurin osa valtion tuen hallinnan muutoksista kuuluu kohesiopolitiikkaan tulevina vuosina ja tämä suurista eri muutoksista, joita on tehty yleisluontoisesti kaikkeen valtion tukeen ja alueelliset suuntaviivat ovat ainoastaan osa tätä kokonaiskysymystä. Tätä on varmasti korostettava, koska osa niistä huolenaiheista, joita olen kuullut, ovat juuri suhteessa näihin muihin paketin osasiin. Haluaisin ainoastaan lyhykäisesti teille nyt kertoa tästä. Tätä ehkä on help- hankalahko tulkita, mutta haluaisin nyt pyrkiä esittelemään teille tätä kuvaa. Eli nyky tänä aikana kohesiopolitiikassa on ollut 3074 miljardia euroa viime kaudella ja tämä on laajempi kokonaissumma. Tietysti tähän kuuluu myös jäsenvaltioidenkin oma osa omista varoistaan. Näistä luvuista vain osa, noin 20 prosenttia, oikeastaan alle 20 prosenttia 70-80 miljardin oikeastaan on yrityksille, eli näin ollen valtion tukea, joten suuri kohesiopolitiikan tukipaketti siis ei ole komission mielestä valtion tukea. Toiseksi näistä välineistä, joita käytämme, valvoaksemme tätä tukea. Tässä ne ovat punaisella. Tässä ovat nämä alueellisen tuen suuntaviivat. Se on tuo ensimmäinen palkki. Se on ainoastaan pieni osanen kohesiopolitiikkaa tuen näkökulmasta vähemmän kuin kolmas osa tuosta 70-80 miljardista kuuluu juuri tähän, tämän piiriin ja kaksi kolmasosaa muihin suuntaviivoihin, jotka ovat yhtä tai jopa, ene, tai jopa tärkeämpiä, yhtä tärkeitä tai tärkeämpiä kuin nämä muut ja erityisesti tässä puhun tuosta innovoinnista, tutkimuksesta, siihen ohjatusta, ohjatuista varoista ja sitten ympäristötuesta. Ja toki on myös muita suuntaviivoja, joita meillä on olemassa, mutta ne ovat vielä vähemmässä määrin edustettuina. Eli tämä valtion tuki, alueellinen tukijärjestelmä on tietysti tärkeä, mutta se on vain osanen kokonaiskustannuksista sekä nyt että myös uudessa monivuotisessa vuotisessa suunnitelmassa. Tässä yhteydessä tulee myös muistaa se, että se mitä pidämme alueellisena tukena, joka kattaa suurin piirtein kolmas osan kaikesta koheesiopolitiikan sisäisestä valtion tuesta. Ja tuo, tuosta yhdestä kolmasosasta noin 60 prosenttia tulee komission aktiiviseen käytän, käsittelyyn eri ilmoitusmenettelyjen kautta, erityisesti kun mietimme näiden keinojen toteutettavuutta ja hyväksyttävyyttä, mutta 40 prosenttia itse asiassa lähestulkoon puolet ei kuulu komission piiriin, eli se kuuluu poikkeusten piiriin. Minun ajatukseni tässä varmaan nyt onkin jo ihan selkeä, eli jos pyydän valiokuntaa tutkailemaan tätä uudistusta, ja sen vaikutusta kohesiopolitiikkaan pikemminkin. Näin, kuten jo sanoin, niin yksi meidän periaatteistamme, päätavoitteistamme tässä uudistustyössä on saada kasvua aikaiseksi ja tämä on kaikissa suuntaviivoissamme huomioituna, kun me painotamme enemmän tuota rahan arvoa. Me asetamme suuremman painon kannustavalle e, tekijälle ja myös suhteellisuusperiaatteelle ja myös siihen, myönnämme rahaa siihen, missä sitä todellakin tarvitaan. Ja komissiolla on tietysti valtavat määrät tapauskokemusta jo. Me olemme nähneet monia sellaisia tapauksia, joissa viime vuosien aikana valitettavasti rahaa ei aina ole käytetty kovinkaan viisaasti eikä tehokkaasti. Ja tämä toki huolestuttaa meitä kun annamme korkeita tukia yrityksille, siitä, siitä meitä syytetään, että me antaisimme liian korkeita tukia niille ja sitten ne pirstaloivat markkinoita, mutta meidän koheesiopolitiikkaa me ei käytetä kovin vanhanaikaisesti joka tapauksessa tässä on nyt yhteiset tavoitteet olemassa muokata tätä tukea ja saada se mahdollisimman tehokkaaksi. Ja tässä uudessa suuntaviivapaketissa me haluamme nimenomaan korostaa juuri tätä. Yksi asia, josta on syntynyt ristiriitoja, on komission suunnitelma estää tuen myötäminen suuremmille yrityksille – C-alueilla. Ja tämä on osoittaa 7-90 prosenttia bruttokansantuotteesta näillä alueilla ja nämä C-alueet on luokiteltu sellaisiksi, joissa jäsenvaltioilla on hankaluuksia. Ja tässä on myös tehty aluepääosastossa itsenäistä tutkimusta näistä alueista ja niistä käy ilmi, että tuki näille suurille yrityksille noilla alueilla ei oikeastaan muuta varsinaisesti näitä yrityksiä Eli ne to- jatkavat samantyyppistä toimintaansa, ne käyttävät käytännössä saman määrän rahaa kuin ne olisivat käyttäneet ilman tätä tukeakin. Ja tämä huolestuttaa toki, koska nämä suuret yritykset ovat myös aktiivisia rajat ylittävissä tapauksissa ja siksi ne saattavat saada liian suuria tukia. Ja tästä on esimerkkejä olemassa aika paljonkin. Ja me näemme tämän myös tapauskokemuksessamme. Eli tässä nyt näyttää siltä, että, että metsästetään tätä tukea pitkin Eurooppaa ja etsitään näitä tukia. Ja tässä voisimme sitten luetella kymmenen suurinta tuen saajaa Euroopassa ja te olisitte kovasti hämmästyneitä. Aina kyse on samoista saajista, yleensä autoteollisuudesta, jotka saavat tukea aika lailla monelta hallitukselta käytännössä samoihin hankkeisiin, joten tämä keskustelu, jota käydään tuen estämisestä suurille yrityksille se alueilla täytyy tasapainottaa tarkalla tosiasioiden arvioinnilla. Ja, eli me emme nyt ole mitään kohesiota tässä kieltämässä. Meidän arvioimme, arvioimme osoittamat, että PK-yrityksiin osoitettu rahat nostavat enemmän työllisyyttä ja kasvua näillä alueilla kuin avun myöntäminen suurille yrityksille. En yritä nyt väittää sitä, että suuret yritykset eivät olisi merkittäviä tekijöitä teknologiseen taloudellisessa kehityksessä. Totta kai ne ovat tärkeitä, mutta tuki, tuen myöntäminen näille ei välttämättä juuri ole aina järkevintä. No sitten tästä seuraavat periaatteet tässä Kuten kuva osoittaa, niin on muitakin suuntaviivoja, joiden pohjalta suuriyrityksille voidaan antaa tukea erityistarkoituksiin, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon ja myös ympäristötukeen, energiatehokkuuteen esimerkiksi. Totta kai tämä edelleenkin on sallittua myös C-alueilla pitkautta unionin, eli tässä me emme ole nyt tekemässä mitään kokonaiskieltoa suuryrityksille yrityksille se alueilla, vaan rajoitamme tätä kohdetta ja mietimme tätä koheesiopolitiikan asetusten kehittelyn sisällä erityisesti. Ja toiseksi, kun seuraamme nyt asiasta käytyjä keskusteluja, niin komission varapuheenjohtaja Almunia on sanonut, että komissio innokkaasti haluaa eri sidosryhmien kanssa ryhtyä tähän työhön ja te- tehdään tällaisia kohdennettuja poikkeuksia niille sellaisiin investointeihin, jotka tuovat lisäarvoa todellakin ja lisäarvo pystytään todistamaan. Me toki tutkailemme tätä tarkoin, ja, mutta pidämme tiukasti kiinni joka tapauksessa periaatteestamme. Ja kuten jo sanoin, niin me yleisesti ottaen haluamme lisäarvoa ja tästä erityisesti seuraavat sanat Eli eh, me haluamme arviointia ja avoimuutta varsinkin kasvattaa. Meidän mielestämme nyt tämän politiikan sisällä on otettava huomioon avusta annettava tieto, saajista annettava tieto, puolueettomuus, kansalaisyhteiskunnan valvonta ja myös demokraattinen valvonta, kuten tämä talo. Joten me vaadimme näiden sääntöjen noudattamista ja me vaadimme tietojen julkaisemista eh, niin, että kaikki saisivat nuo tiedot käyttöönsä. Ja sitten toiseksi kun kyse on suurista varamääristä, joita ohjaillaan erilaisten ohjelmien kautta, on syytä mm, arvioida myös näiden tehokkuutta ja näin taata se, että varat käytetään tehokkaasti ja oikein. Ja tällaisen ehdotuksen me sitten kyllä olemme tekemässä varsinkin kun kyse on suuresta hankkeesta, suuresta ohjelmasta, joten kaikki voivat sitten oppia kokemuksista alu, tuki, tukia saavista alueista. Puheenjohtaja, uskonpa, että nyt päätän tähän. Olen varmaan pääpoliittiset ajatukset jo saanut teille kerrottua. Tässä on paljon teknistäkin, mutta varmaan palaamme niihin myöhemmin. Kiitos hyvä ajatus, että meillä on sitten lisää aikaa kysymyksille ja vastauksille. Ja seuraavaksi Nikolas Martin, aluepolitiikan pääosaston varapääjohtaja. Um, thank, thank you, Madam Chair. Let me just um, give you the perspective that... Kerron hieman siitä, miten me olemme asennoituneet käytävään keskusteluun, kun tarkastellaan tätä asia, josta Jankin juuri puhui tässä. Puhutaan kohesiopolitiikasta ensinnäkin ja sitten tietysti valtion tukipolitiikasta. Mutta on muistettava, että tässä on yhteyksiä ja päällekkäisyyttä jo senkin takia, että kohesiopolitiikan tukimuodot kaikki ovat sellaisia, että niitä valtion tukisäännöt sitovat. Ja olemme tarkastelleet tätä asiaa kolmen tärkeän aspektin kautta. Ensinnäkin yksinkertaistaminen – sillä se, miksi ylipäätään komissio on nyt tähän hankkeeseen ryhtynyt, liittyy siihen, että rahan käyttö yksinkertaistettaisiin ja toisaalta sitten johdonmukaisuus, kestävä pohjaisuus ja sitten tietyt erityiskysymykset, jotka myöskin on huomioitava kun yksinkertaistamista tarkastellaan, niin pyritään pitämään huoli siitä, että valtion tukiasiat eivät aiheuta liikaa hallinnollista taakkaa. Esimerkiksi mitä tulee varojen hallinnointiin eri tahoilla tai myöskään edunsaajiin nähden. Ja sitten tämä kestävä pohjaisuus. Tässä puhutaan nimenomaan tämän politiikan kestäväpohjaisuudesta, jotta ne tavoitteet, jotka asetetaan eri aloilla, todellakin eh, ovat sellaiset, eivät ole keskenään ristiriitaisia. Ja tässä eh, totta kai suurten yritysten rooli on merkittävä, palaan siihen kohta. Ja sitten tehokkuus, eli päätavoitteet, joihin pyrimme kohesiopolitiikan lainsäädäntöpaketissa, liittyvät nimenomaan siihen, että kaiken kaikkiaan varojen käytön tehokkuutta pyritään parantamaan. Eli tämä on myöskin tärkeä aspekti. Mutta myöskin yksityiskohtissa pyritään johdonmukaisempaan asioiden käsittelyyn. Ja tämä koskee myöskin näitä alueellisia suuntaviivoja ja mappeja yhtä hyvin. Ja sitten näistä erityispiirteistä yhtenä voi mainita maan alueellisen yhteistyön. Se on yksi elementti kohesiopolitiikassa, joka käsittelee nimenomaan tiettyjä rajat ylittäviä aspekteja ja on seikka, joka myöskin on huomioitava. Eli yksinkertaistaminen, johdonmukaisuus, kestävä pohjaisuus ja tehokkuus ovat tärkeitä seikkoja, mutta eivät pelkästään kun puhutaan suuntaviivoista, vaan niin kuin kollega totesi, ne ovat yleisesti tärkeitä seikkoja, kun tarkastellaan valtion tuen ja kohesiopolitiikan välisiä suhteita ja suhteita myöskin muihin ympäristöön ja muihin suuntaviivoihin. Toisaalta näissä alueellisissa suuntaviivoissa ongelmallista on se, että soveltamisessa alueellinen aspekti tulee kuvaan mukaan ja sitten linkki myöskin näihin karttoihin. Eli tarvitaan ilman muuta johdonmukaisuutta sen suhteen, miten kohesiopolitiikkaa voidaan hyödyntää eri aluekategorioissa ja toisaalta mikä on yhteys näihin mappeihin sitten. Ja kun prosessista puhutaan, ollaan vielä konsultatiivisessa vaiheessa. Regiopääosasto on ollut aktiivinen mm, näissä käytävissä keskusteluissa ja pitänyt huolen siitä, että keskusteluja todellakin laajasti käydään. Ja tässä prosessissa tilanne on mm, sellainen, että tämä konsultaatioasiakirja osoittaa sen, että asiat, jotka huolenaiheiksi nähtiin, on nyt esiin nostettu. Esimerkiksi se, kuinka hyödyllistä tuki kulloinkin on tai sopivaista. Ja tämä seikka tullaan huomioimaan Eli se, mikä pätee kohesiopolitiikassa, sen tulisi tulla katetuksi, koska on tehty tällainen ohjelmapohjainen lisäys. Ja tämä myöskin linkittyy tähän yksinkertaistamisaspektiin. Ja sitten kun näistä erityispiirteistä puhutaan, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön jo mainitsinkin, ja siihen liittyvä esitys ja ehdotus tulla myöskin tekemään. Eli kaiken kaikkiaan uskallan sanoa, että tässä on näihin epäjohdonmukaisuuksiin nyt puututtu, mutta edelleenkin on vielä joitain avoimia kohtia. Ja <clears throat> kun asiaa tarkastellaan yhdessä jäsenmaiden kanssa, ne on esiin nostettava. Ensinnäkin eh, johdonmukaisuus silloin, kun puhutaan näistä kartoista. ja alueelliset luokat kohesiopolitiikasta puhuttaessa käyttävät näitä referenssipisteitä 2007-2009. Ja sitten viitekausi, kun puhutaan näistä suuntaviivoista, on 2008-2010 ja on katsottava, kun tietoja saadaan, havaitaanko jotain epäjohdonmukaisuuksia vielä. Näyttäisi siltä, että näitä ei kovinkaan paljon olisi, mutta kuitenkin tämän asia, johon vielä palataan. Sen selvittämiseksi tarvitaanko jotain lisätoimia, erityistoimia, jotta mitään epäjohdonmukaisuuksia ei esitykseen jäisi. Ja kun puhutaan suurista yrityksistä, niin on selvää, että lähestymistavassa on selvä yhteys kohesiopolitiikkaan. Ja tämä on asia, josta täällä on useassa yhteydessä keskusteltukin. Komission ehdotus lähti liikkeelle siitä, että se olisi eh, varsin rajallinen silloin, kun puhutaan suuryhtiöiden tukemisesta. Ja tässä lähdettiin liikkeelle siitä, mitä kilpailupääosaston kollegat ovat esittäneet omissa arvioissaan. Eli jos verrataan tukea, jota pk-yrityksille ja suurille yrityksille myönnetään, niin eh, tuesta PK-yritykset hyötyvät eniten. On hankala osoittaa esimerkiksi, miten suuryhtiöille annetusta tuesta saataisiin suurta lisähyötyä esimerkiksi työpaikkojen synnyttämisen muodossa. Tämä kuitenkin on kysymys, josta vielä neuvotteluja jatketaan trilogin muodossa neuvoston parlamentin komission välillä. Eli tässä vaiheessa vielä lopullista kantaa tähän asiaan ei ole, mutta komission asennoituminen tähän asiaan on sellainen, että esitetyt rajoitukset olisi syytä säilyttää olisi rajattava suurten yritysten tuki tietyille rajatuille alueille silloin, kun todellakin ollaan sitä mieltä, että tuesta on innovaation, energiatehokkuuden kannalta esimerkiksi selvää hyötyä. Ja kun muistetaan ne seikat, jotka alussa mainitsin, niin näyttäisi siltä, että mitään suurempia huolenaiheita ei enää olisi. Ja tässä tulevina viikkoina eh, sisäisiin prosesseihin mennään. Ja tällä pyritään selvittämään ja varmistamaan se, että ihan lopullinenkin versio on näiden johdonmukaisten tavoitteiden mukainen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon Nikolas. Nyt haluaisin pyytää sitten äh, alueiden komitean esittelijää Jean-Paul Denanota puhumaan. Hän oli tässä asiassa esittelijänä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät edustajat. Tietenkin äh, suuri ilo tulla tänne teidän kutsustanne esittelemään äh, alueiden komitean kannanottoa ajatellen EUn alueellista valtiotukea 2014-2020. Haluan kiittää teitä kutsustanne. Niin kuin tiedätte, nämä alueelliset valtion tuet, koska siinä pyritään kehittämään ongelmallisia alueita. Ne ovat herättäneet kysymyksiä Euroopan unionissa ja tällä tavoin julkinen valta voi tukea näillä alueilla toimintaa juuri niillä alueilla, eh, siellä eh, alueilla ehkä yksityisrahoitus ei eh, hakeudu. Euroopan unionin alueellinen alueiden komitea on ollut melkein yhtä mieltä valtuon, alueellisista valtion tuista. Tässä haluamme painottaa komissiolle, että se ei rajoittaisi julkisen vallan puutumismahdollisuuksia vaan päinvastoin tuettaisiin alueita, kun ne pyrkivät pääsemään talouden kehityksen tasalle. Talous- ja sosiaalikriisi, samoin kuin tämä, nämä tuet, ovat tässä tilanteessa erittäin tärkeitä. Nyt teidän valiokunnassanne tietenkin kuuntelette näitä aiheita tarkasti. Valtion tuet ovat Euroopan komission äh, toimivaltuuksia, mutta mitä tulee alueellisiin valtion tukiin, minun mielestäni olisi välttämätöntä, että me alueellisiin äh, yksiköiden edustajina ja te kansalaisten edustajina pystyisimme äh, ottamaan kantaan ja pääsemään neuvottelupöytään. 14 tammikuuta komissio esitti uudet suuntaviivansa, jotka se on laatinut alueiden komitea on ensimmäisiä, jotka antavat kantansa tästä asiasta. Ja haluaisin nyt rohkaista teitä antamaan oman kantanne tästä asiasta. Alueiden komitea esitti jo hyvissä ajoin, että se on kiinnostunut nimenomaan tästä aiheesta. Ja minun mielestäni tässä keskustelun alkuvaiheessa jo komission kanssa – me olemme saaneet jo eh, muutoksia tekstiin ja viimeisessä täysistunnossamme Hakim Almunia eh, oli, eh, otti esiin, että vähennettäisiin sitä väestönosaa, joka kattaa tämän alueellisten valtion tukien osuuden. Ja ensimmäinen hyvä, hyvä uutinen näille alueille ja yrityksille siellä ja kansalaisille. Joka tapauksessa pitää edelleen painottaa tätä asiaa komissiolle. Jos nyt rajoitetaan tiettyjä tukikriteereitä, se olisi mielestäni virhe ja tässä kriisitilanteessa sillä olisi vakavia seurauksia näille alueille, jotka ovat jo kärsineet paljon. Meidän pitäisi muistaa, että näillä tuilla pyritään taloudelliseen koheesioon, jotta voitaisiin saada aikaan tasapainoista kehitystä koko unionin alueella. Millaisia vaatimuksia sitten on alueiden komitealla? Ensimmäinen vaatimus liittyy alueellisiin äh, valtiontukiin niiden johdonmukaisuuteen koheesiopolitiikan kanssa. Ja minä haluan myös painottaa tätä johdonmukaisuutta. Ja tämä äh, edellyttää myös sitä, että tunnustetaan kaikkien siirtymäkauden äh, alueiden tuensaajien edellytykset. Ja tässä vaiheessa olemme nyt historiallisessa käänteessä nyt on sellaisia alueita, jotka ovat hyvin vakavissa talousongelmissa, sellaiset alueet, jotka ovat jo kilpailukykyisiä ja sellaisia alueita, jotka ovat alle 80 prosenttia BKT, BKTltaan ja Täytyy sanoa, että sellaiset alueet, jotka ovat jo tällä hetkellä kilpailukykyisiä, niiden on hyvin vaikea pysyä eh, tässä kilpailussa mukana. Tietenkin eh, me haluaisimme välttää kielteiset vaikutukset ja nyt komissio on e-, ehdottanut eh, ajatellen rakennerahastoja tällaista tuotannon siir- siirron vastaista eh, toimintaa. Siinä halutaan estää tiettyjen yritysten dumppaus. Me emme kuitenkaan ole ymmärtäneet tätä komission päätöstä, että kiellettäisiin valtion tuet sellaisilta yrityksiltä, joissa on yli 220 työntekijää, samoin kuin puhutaan monikansallisista yrityksistä. Nämä yritykset ovat usein paikallisia perheyrityksiä, jotka ovat taloudelliselle kehitykselle erittäin tärkeitä omalla alueellaan. Ja siitä syystä me pyytäisimme komissiota palaamaan tähän pk-yritysten määritelmään. Sitä ei pitäisi äh, rajoittaa 250 työntekijään, koska äh, pitäisi olla paljon joustavampi määritelmä pk-yrityksille. Tässä meidän taloudellinen toimintamme on vaarassa ja tällä hetkellä alueiden komitea äh, kuuntelee hyvin tarkasti sitä, miten yleistä taloudellista etua koskevia palveluita eh, rahoitetaan. Tämän tyyppiset palvelut, eh, niissä eh, on paljonkin etuja kyseessä ja tukia. Ja tietenkin tässä on kysymys myös näiden palveluiden tulevaisuudesta. Haluaisin kiinnittää myös huomiotanne vähimmäis rajaan 200 000 euroa. Me haluaisimme sen 500 000 euroon. Me haluaisimme myös, että mietittäisiin tätä mm, henkilömäärää alueella tällä hetkellä. Tämä on liian suuri ja siinä unohdetaan usein maatalousalueet, jotka ovat harvaan asuttuja ja tarvitsevat juuri aivan erityistä tukea. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähimmäinen vaatimuksemme liittyy vaikeuksissa oleviin alueisiin. Komission pitää ottaa huomioon tiettyjen alueiden erityisominaisuudet. Alueiden komitea haluaa, että säilytetään syrjäisimpien alueiden erityisasema ja haluamme myös sellaisille alueille, joilla on ähm, esimerkiksi äh, vuoristoalueille ja maaseutualueille, joissa on äh, hyvin harvaan asuttu väestö, äh, niille erityisaseman. Ja tällä tavoin voitaisiin soveltaa myös paikallistasolla kilpailukykysääntöjä. Ja Niinpä nämä aiheet, jotka koskevat meitä kaikkia ja me voimme äh, parlamenttina ja alueiden komiteana äh, olla yhteisesti tavoitteidemme takana ja olen tietenkin käytössänne, jotta voin vastata kysymyksiin. Kiitoksia. Konstanze no, no, Krell. Ja, vielen Kiitos puheenjohtaja. kun komission asiakirja julkaistiin, se aiheutti hieman hämminkiä mm, senkin vuoksi, että oltiin huolissaan ihan perustellusti siitä, että kaksi politiikan osa-aluetta, jotka läheisessä yhteydessä toisiinsa ovat, eivät olisi johdonmukaisesti sitä. Ja niinpä, kun tehdään yhteistyötä komission kanssa, on pidettävä tarkkaan huoli siitä, että se, mitä päätetään koheesiopolitiikan osalta, on sopivaista sen suhteen, mitä sitten tehdään kilpailupuolella. Tätä asiaa ei saa unohtaa äskeistä puheenvuoroista sai sen vaikutelman, että tämä asia ei olisikaan niin relevantti. Esimerkiksi nämä eh, mapit Eh, kun puhutaan kohesiopolitiikasta ja näistä aluekategorioista, korjoista eivät jotenkin sopisikaan yhteen sen kanssa, mitä on tehty kilpailupääosastossa. Ja jos näin on, niin silloin ei todellakaan mistään yksinkertaistamisesta voi puhua, eikä työskentelytapa olisi millään lailla järkevä. Toivottavasti nyt ponnistellaan siihen suuntaan, että näin ei käy. kilpailukysymyksessä parlamentti ja komissio tekevät erilaista yhteistyötä, koska koheesiopolitiikka eh, on sellainen, että siinä yhteispäätösmenettelyä noudatetaan. Ja kun puhutaan suuryrityksistä, niin varmasti sitten neuvotteluissa kahdella osapuolella on vähän eri näkemykset asiasta kuin komissiolla. Eli että tällaisen tuen tulee voida olla mahdollista myös silloin, kun puhutaan suuryrityksistä. 680 miljardia euroa, jotka herra Kopma mainitsitte, kuulostaa ei kovinkaan suurelta summalta, eikä koske pelkästään näitä mm, huonossa asemassa olevia alueita, vaan tällaista ikään kuin välikategoria-aluetta, jossa osa tuosta kuuluu PK-yrityksille, mutta mahdollisesti osa tuosta voidaan myöntää myöskin suuryrityksille suuremmassa määrin kuin muuten koska kolme, neljä prioriteettia, niistä on liikkeelle lähdettävä, kun tarkastellaan näiden rahastojen varojen käyttöä. Ja niin kuin aikaisemmissa yhteyksissä ennenkin esiin tuotiin, ongelmana tässä jälleen kerran on se, että jos kehittyneempien ja vähemmän kehittyneiden alueiden välillä on eroja, niin yritysten ajatus siirtää toimintapaikkoja, se on tässä yhtenä ajatuksena. Ja yrityksen sijaintipaikan tilanne on huonompi, jos on selvää, että entisellä sijaintipaikalla ei ole mahdollista tukea saada, mutta jossain toisella se mahdollista olisi. Ja tämä ristiriita on olemassa ja on ollut sitä jo pitkään, eikä sitä varmasti saada ratkaistua tämänkään ehdotuksen myötä. Ja siksi olisi hyvä, jos yhdessä ponnisteltaisiin, ettei kuitenkaan tällaiseen ongelmatilanteeseen jatkossa jouduttaisi eli tilanteeseen, jossa mahdollisten valtiotukien takia pelkästään yritykset vaihtavat sijaintipaikkaansa, toimintapaikkaansa. Ja kannattaa todellakin miettiä sitä, mikä voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan koska tämä ei varmastikaan ole asia, joka on, olisi toivottava kohesiopolitiikasta puhuttaessa. Kiitoksia. Pyytäisin kollegoita eh, kertomaan, jos haluavat puhua nyt. Minulla on täällä 11 henkeä puhujalistalla. Haluaisin eh, päättää sen. Meidän täytyy puhua hyvin lyhyesti, kun kysymme. Ja sitten eh, Van Nistelrooy. Niin, kiitos. Minun tärkein ajatukseni on se, että nyt on kyse yhteispäätösmenettelystä asetuksesta ja keskustelemme useista näistä asioista. Nyt toimitaan, te, luodaan toisenlaista kohesiopolitiikkaa, kohdennetumpaa, keskitytympää kohesiopolitiikkaa. Ja nyt ähm, havaitaan, että komissio tulee tällaisten ehdotusten kanssa meidän luoksemme, niin meillä on toisenlainen kanta kuin aiemmin oli ai, edeltävänä kautena Joten nyt käydään keskustelua tietojen vaihdosta, mutta en usko, että se on riittävää. Tässä täytyisi nyt edetä toisella tavalla myös tässä valiokunnassa. En, ei olla tätä tekstiä vielä käsitelty. Voitteko te nyt selventää tätä näitä askelia. On mukavaa, että kollegat ovat tehneet jo täysistunnolle hyvin selkeät kysymykset. Tämä on meidän tehtävä, meidän on poliittista työtä. Me haluamme tietää, mitä näille kategorioille tarko- ta tapahtuu ja me esimerkiksi tiiviisti asutuilla alueilla niihinkin meillä on tässä kysymys. Me haluamme tästä nyt kokonaiskeskustelua, täyttä keskustelua. Ja Konstantsa jo viitasikin tähän. On oikein merkittäviä kohtia nyt keskustelussa esillä. Haluaisin kiinnittää huomiomme meidän rooliimme, meidän tehtävämme. Tämä täytyy viedä poliittisesti sille tasolle, jolle se kuuluu. Komissiolla on paljon sanottavaa tietenkin tässä menettelyssä, mutta ehkä meidän täytyy nyt päästä parlamenttina vähän pidemmälle. Kiitokset. Kiitoksia sitten Viktor Bostinaro. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minun mielestäni tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu. Ensimmäistä kertaa keskustelemme koheesiosta ja valtion tuesta sellaisella hetkellä, eh, kun puhutaan EUn tulevaisuudesta. Millainen talousrooli unionilla on tulevaisuudessa? Minkälainen eh, on eh, maailmanlaajuinen kilpailukykymme tulevaisuudessa? Sellaiset johtoajatukset, jotka vallitsivat äskettäisiin aikoihin mennessä, ne ovat nyt tuli talouskriisi. Tässä oli aikaisemmin julkinen vastaan yksityinen, yksityinen mm, sitä ajateltiin ilman muuta hyvänä ja julkista huonona. Näin ei enää ole. Kanadassa tutkimukset osoittavat, että kyllä julkinen yritys voi olla yhtä kilpailukykyinen kuin yksityinen. Ja sitten seuraava ajatus oli se, että valmistus, valmistava teollisuus vastaan kolmas sektori. Ajattelimme, että tämä on tulevaisuus, mutta nyt meillä on kriisi meneillään ja tästä voidaan jotakin oppia. Sellaiset maat ja valtiot, joissa on ja on ollut valmistavaa teollisuutta, selvisivät paremmin kriisissä verrattuna sellaisiin maihin, jotka luottivat kovasti kolmanteen sektoriin. Saksa versus yhdistynyt kuningaskunta, Romania, Unkari, sellaiset, joista on vähennetty teollisuutta ja sitten jotkut toimivat vielä hyvin. Katsotaan vaikka Kiinaa. Sitten kolmas dogma. Eurooppa oli siirtämässä teollisuuttaan muualle. Minä tiedän, että siinä synnytetään voittoja, mutta me viemme siis osaamistamme ja sitten tulee Made in China-tuotteita. Eli meille tulee lisää mittaisia muita Luxemburgin tapauksia, muita yrityksiä. Tähän pitää nyt puuttua Minun mielestäni kohesio ja valtion tuki, niiden pitäisi toimia yhdessä. Tässä täytyy katsoa vaikka Italian kriisiä. Ja sitten äh, vielä sellainen dogma, että pieni on kaunista. Se on tietenkin kiva, mutta kun katsotaan kriisin tuloksia, niin äh, me olemme nähneet, että pieni on kaunista. Se ei enää riitä. Niin, ainakaan niin paljon kuin aikaisemmin. Se johtuu siitä, että äh, pienet eivät ole niin relevantteja, kun luodaan työpaikkoja. Ne ovat hyvin haavoittuvaisia yksiköitä, nämä pienet yksiköt ja riski silloin, kun on luottoja. Ne ovat myös vähemmän kilpailukykyisiä. Tällä hetkellä, kun katsotaan Saksan taloutta tai Kiinan taloutta, onko siellä pieniä yksikköjä mitkä ovat ne, ne yksiköt ja yritykset, jotka eh, investoivat nimenomaan tutkimukseen ja innovaatioon, ei eivät enää eh, pienet. Ja lopuksi vielä, millainen rooli Euroopalla on kun meidän pitäisi luottaa nyt johdonmukaisesti tutkimukseen kehitykseen. Meidän virallinen 2020 strategiamme kuulostaa hyvältä, mutta kun katsotaan tosiasioita 2011 alueiden ja valtion panos tutkimukseen kehitykseen olisimmeko me siinä mestareita. Ensimmäisenä tulee Kiina ja sitten toiseksi eh, Saksa, eh, kolmanneksi Yhdysvallat. Eh, anteeksi, että tässä puhun näin pitkään, jos me emme keskustele nyt vakavasti ja keskustele yhdessä ja suunnittele strategiaa, jotta voisimme parantaa Euroopan teollista kapasiteettia. Nyt kohesiopolitiikalla ja valtion tuilla äh, käy niin, että tästäkin paperista tulee pelkkää paperia ja 2020 me huomaamme, että tämä strategia ei onnistunut. Ei. Kiitoksia ja Jan Olbrich. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Voin jatkaa Van Isilvan puheenvuorosta. Eli mikä on Euroopan parlamentin rooli? En ehkä tiedä asiasta kaikkea, mutta näen tässä kuitenkin huomattavan eron. Ensinnäkin komission kanta, joka pohjautuu makrotaloudellisen äh, analyysin ja sitten toivottavasti tällöin puhutaan objektiivisista äh, tietopohjista, eli mitkä ovat hyviä, mitkä huonoja seikkoja sisämarkkinoita ajatellen konsultaatiota on järjestetty ja kohta ne julkaistaan ja sitten tästä saadaan pyhä raamattu seitsemäksi vuodeksi, kun valtuutusta puhutaan. Ja sitten toinen aspekti liittyy poliittiseen keskusteluun ja mitä poliittisten päätösten myötä voi muuttaa. Kysymys kuuluu, kumpi on näistä tärkeämpi ja kumpi eh, sitten todellakin sisältää objektiivisen analyysin ja objektiiviset tiedot ja miltä pohjalta voidaan keskustelua käydä poliittisissa elimissä. Annan tässä toisenkin esimerkin. Kun keskustellaan komission kanssa, eh, onko esitettävä eh, indikaattorina, indikaattorit ikään kuin lainsäädännöllisenä tekstinä, eli haluaako komissio, että indikaattoreihin puututtaisiin Tulisiko poliitikkojen näihin puuttua vai onko tällöin kyse asiasta, joka liittyy tähän objektiiviseen tietoon? On muitakin esimerkkejä asiasta. Itse toimin erään mietinnön esittelijänä ja olen tarkastellut suuryhtiöiden tilannetta. Jos te sanotte, että eh, ne ovat jotain negatiivista, niin tämähän tarkoittaisi sitä, että poliittiset päätökset eivät olisi tehokkaita, eh, kun puhutaan suuryhtiöistä eurooppalaiset varat eh, eivät niinkään eh, ole eh, asia, tukiasia, vaan niillä tehdään politiikkaa ja kysymys kuuluu, miten tämä hoidetaan. onko mahdollista, että suuryhtiöt jossain päin Eurooppaa ottavat vastaan varat, mutta eivät kuitenkaan luo uusia työpaikkoja. Tämähän olisi skandaali ja onko tämä skandaali mahdollinen syy sille, että ei haluta rahoittaa suuryrityksiä. Eli poliittinen logiikka tässä asiassa on hieman toisenlainen. Sinällään kyllä ymmärrän, mihin pyritään tällä analyysillä, mutta on mietittävä, mitä halutaan tehdä. Mehän kaikki tiedämme, että PK-yritykset ovat toisaalta riippuvaisia suuryrityksistä, ainakin suurin osa PK-yrityksistä. Ja siksi kannattaisi ehkä ajatella, että annetaan suurille yrityksille mahdollisuus tehdä yhteistyötä PK-yhtiöiden kanssa. Ja katsotaan, mitä seuraamuksia poliittisista päätöksistä me tulee, ja katsotaan, eh, kuinka tehokkaisiin päätöksiin päästään ja niin edelleen. Eli ei sanottaisi vain eh, yhdellä sanalla, ei, ei, kun puhutaan suuryhtiöistä. Sellainen lähestymistapa ei meistä ole perusteltu. Analyysin kyllä ymmärrämme, mutta olemme kuitenkin vielä trilogissa keskusteluja käymässä jos sovitaan jostain trilogissa ja sitten komissio esittää tekstin, joka on täysin ristiriidassa trilogin keskustelujen kanssa, niin kysymys kuuluu, kumpi on painoarvoltaan merkittävämpi. Tämä on jo kysymyksenä tärkeä, koska on mahdollista avata ovi ja kaikki ovat tyytyväisiä, mutta sitten te lyötte sen kiinni. Tämä olisi tällaista tyypillistä EUn simplifikaatiomenettelyä. ja tämä ongelma on ratkaistava mahdollisimman nopeasti jotta edunsaajat eivät joudu kärsimään. Eli me kyllä tukisimme suuryhtiöitä, emme siksi, että olemme suuria monikansallisten kannattajia, vaan siksi, että ne ovat yhteydessä pk-yrityksiin ja vaikuttavat myöskin niiden elinvoimaisuuteen. Ja vielä lisähuomiona seuraava. Se ei nyt liity tähän aluetukikeskusteluun sinällään mutta huomio, joka liittyy pikemminkin tulevaisuuteen. Eh, entäpä sitten ICT-asioihin liittyvä valtion tuki Euroopassa? Tämä eh, fasiliteetti Euroopan lippulaiva, onko olemassa ICT liittyvää valtion tukea jo tässä vaiheessa? Jos ei, niin eh, on tarkasteltava julkisia verkostoja, jossa myöskin näitä yksityisiä toimijoita – sillä energiatehokkuutta rakennuksissa tuetaan nyt yksityisessä rakentamisessa. Tällaisia toimia on yksityisessä rakentamisessa olemassa ja mikä tässä yhteydessä on valtiotuen rooli ja merkitys. Tätäkin on tarkasteltava ja tärkeää on, että yhteistyökoordinaatio hoidetaan hyvin eri pääosastojen välillä ja tärkeää on, että kun me päätöksiä tehdään, niin te sitten seuraatte esimerkkiä. Kerstin Westphal. Vielä Kerstin Westphal tähän ensimmäiseen kysymysryppääseen. Mitä Jan Olbrich juuri sanoi, voin täysin tukea tätä, mutta haluaisin itse esittää yhden konkreettisen kysymyksen. Esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Italiassa on alueita, jotka kansallisesti tarkastellen ehkä tulevaisuudessa jäävät eh, tukien ulkopuolelle. Toisaalta nämä ovat sellaisia alueita, jotka ovat sikäli ongelmallisia, että eh, ne ovat rajanaapureita eh, korkean tuen eh, alueiden kanssa. Esimerkiksi Tsekki saattaa olla naapurina ja uskoisin, että monetkin yritykset ehkä siirtävät toimintansa muutaman kilometrin päähän näille tukialueille, tukikelpoisille alueille, jotta voivat tukea itsekin saada. Ja kysymys jonka esitän. Mitä mieltä komissio olisi tällaisesta erityisalueratkaisusta, eh, kun puhutaan näistä alueista juuri, eh, jotta voidaan tästä eh, hankalasta tilanteesta ja ongelmallisesta tilanteesta jotenkin päästä eroon? Kiitoksia. Ja nyt päättäisin ensimmäisen äh, kysymyskierroksen omallani. Miten äh, päästiin tähän äh, väestökattavuusrajoihin? Mistä, mistä nämä tulivat? Ja sitten vielä kahdeksan kysymystä lisää myöhemmin. Vastaatteko nyt vai kaikki viisitoista sitten lopuksi yhdessä? Nyt siis. Kiitos näistä kysymyksistä ja myös kommenteista komission politiikan muutoksiin muutamiin kohtiin, jotka olivat täällä kautta linjan esillä. Ensiksi täällä puhuttiin tuosta paikallistamisen purkamisesta ja miten voimme sitten tässä toimia. Meillä on erityisesti siirtämistä paikalliselle tasolle ja tässä on kyse erityisesti nyt uusista olosuhteista ja ehdoista, joita me vaadimme, ja ne ovat nyt paremmin esitettyjä. Kun kyse on esimerkiksi köyhimmistä aloista, niin tämä ei olisi hyväksyttävää. Ja sitten kun kyse on tuen myötämisestä, niin meidän täytyy arvioida tätä tarkasti. Ja tämä vastauksena kysymyksiin, jotka alueiden komiteassa ja muiden sidosryhmien puolelta on tullut esiin. Nämä ovat vaikeita todentaa, mutta periaatteessa lähestymistapa, jonka me olemme, jonka me olemme hyväksyneet uusissa suuntaviivoissa, tarkoittaa myös uusien kustannusten tarkastelua. Eli jos voi osoittaa, että tästä tuesta hyötyy ja Euroopasta, Euroopassa on kallista tätä liiketoimintaa harjoittaa, niin sitten tämä olisi hyväksyttävä. Me otamme tällaisia tekijöitä huomioon. Nämä ovat merkittäviä uudistuksia ehdotuksessamme. Sitten näistä suurista yrityksistä. En halua nyt ryhtyä toistamaan tässä sen enempää, mutta mielestäni on seuraavat kohdat esitettävä. Ensiksi me emme nyt ole sitä, toimi, sitä tekemässä, että suuret yritykset eivät saisi tukea ollenkaan. Tämä on täysin väärä tulkinta siitä, mitä me haluamme. Me ainoastaan puhumme C-alueiden eh, alkutuista, mutta on paljon, paljon mahdollisuuksia, joihin myös parlamentti on puuttunut ja huomauttanut, että ne ovat tärkeitä juuri eh, näiden alueiden kannalta. Ja toiseksi Siis C-alueet ovat niitä alueita, jotka ovat vähän edistyneempiä. Eli tämä huoli on esitetty juuri niistä ja siitä, että me estäisimme tuen, siis tämän alueellisen tuen, eli investointituen, joka ei ole tutkimukseen tai ympäristöön liittyvä. No, emme me ole ehdottaneet sitä, että tällaista tukea ei anneta a alueille eli köyhille alueille. Eli tämä on pieni pieni osanen vain nyt tässä. Toivon, että saatte oikean käsityksen tästä asiasta. Ja sitten huomauttaisin, että me mietimme vaihtoehtoja tietyissä olosuhteissa, joista voimme toki keskustella teidän kanssanne, tehdä poikkeuksia myös C-alueilla näille yrityksille. Ja uskon, että se voi poliittinen prosessi, johon viittasit päätöksenteossa, johtaa meidät tulokseen aivan varmasti. Me varmasti voimme tehdä tässä nyt yhteistyötä, eli ongelma on pienempi kuin uskoisitte tässä kysymyksessä. Ja huomauttaisin vielä näistä kartoista. Niklaskin siihen jo viittasi. Eli mielestäni minkäänlaista mm, pätemättömyyttä näissä ei ole. Politiikalla on tietysti erilaiset tavoitteet, niin tämä on vähän muuttunut, mutta emme me ole yrittämässä nyt korostaa näitä ongelmia sen enempää. Kaksi tärkeää kohtaa vielä. Jotkut ovat pyytäneet, että me nimeäisimme tässä tukikartassa tietynlaiset siirtymäajat, ja me olemme tehneetkin näin, eh, mutta vaikuttaa siltä, että tämä olisi huono ajatus ja tähän syynä on se, että jos me tähän ryhdymme, niin me jätämme jäsenvaltioilta mahdollisuuden toimia joustavasti. Me ehdotamme sitä, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus tietyn väestökaton sisällä valita nämä C-alueet itse ja näin sitten määritellä nuo siirtymäkauden alueet myöskin. Jos me itse tähän ryhdymme, niin se ei ole hyvä ajatus. Tämä väestökatto, sehän on noussut 45 prosentilla. Se ei tarjoa joustavuutta jäsenvaltioille ja se on huono ajatus. Tämän tyyppinen ajatus liittyy myös näihin raja-alueisiin ja haluaisin taata avata teille nyt tässä sen, että jäsenvaltioiden täytyy tämän suuren väestökaton sisällä määritellä nämä alueet itse ja tässä tarjotaan mahdollisuus rajalliseen määrään ongelma-alueita valita. Ja kun näin toimitaan, niin nämä raja-alueet, ja tässä puhumme todellakin raja-alueista, jotka ovat suhteellisen köyhien alueiden raja-alueita, e, erilaisia mahdollisuuksia. Ja ne ovat toki vähän vähemmän mm, anteliaita kuin aikaisemmin, mutta silti edelleen ihan riittäviä. Eli mietitään sitä, pitäisikö komission jo ennalta tarjota näitä varoja näille alueille, ottaen huomioon sen mahdollisuuden, että jäsenvaltiot itse ehkä eivät pysty toimimaan kansallisella tasolla, vai pitäisikö jättää tämä päätöksentekovalta sitten jäsenvaltiotasolle? Tätä lähestymistapaa vielä mietimme. No niin, minä luulen, että ei minun nyt tarvitse puhua tästä parlamentista, parlamentin prosessista sen enempää. Me toki toimimme avoimesti myös tämän keskustelun jälkeen. Me odotamme vuoropuhelua, varmasti yhdessä käsittelemme tätä ja myös tässä valiokunnassa te olette meitä auttaneetkin kovasti ja me olemme myös teidän käytettävissänne. Sitten oli useita kysymyksiä muista tuista, energiatuista, sitten näistä tutkimuksista tutkimukseen ja innovaatioon liittyvistä tuista. No nämä kuuluvat muihin suuntaviivoihin, joista me sitten käymme vastaavaa vuoropuhelua taataksemme yhdenmukaisuuden. Ja sitten täällä oli vielä, mistä tuo kynnysarvo sitten tulee. No itse asiassa me olemme päättäneet ehdotustamme määritellä nykyisen väestökynnyksen mukaisesti, eli tämä olisi tuo 50 prosenttia. Tästä on käyty pitkät keskustelut siitä, miten me voimme miettiä varojen ohjaamista tässä yhteydessä. alustavasti me halusimme vähän korkeamman tason, mutta sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen olemme päättäneet tämän väestökattavuuskriteerin valita sellaiseksi, kuin se nyt on esitetty, ja tätä Tämä äh, todellisuudessa tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioilla on enemmän joustavuutta määritellä ja omaa kansallista aluepolitiikkaansa meillä on nyt paljon vähemmän köyhiä alueita kuin vaikka 15 vuotta sitten, eli tämä on vähentynyt Euroopassa ja nämä e- hyvin köyhät alueet ovat jo tuen piirissä ja jäsenvaltioilla on sitten helpompi, jäsenvaltioiden on helpompi näin ollen sitten muita alueita tukea tämän unionin koheesiopolitiikan sisällä. Kiitokset. Eli Äh, sitten äh, tärkeimmät kysymykset tulevat Nikolasille, joka on parlamentille ja komissiolle. Just... Uh, Muutama seikka vielä. Tietenkään nyt äh, kyse ei ole siitä, että suuryhtiöt olisivat jotenkin huonoja koheesiopolitiikan eh, tavoitteista puhuttaessa mm, kuitenkin on ymmärrettävä se, että resurssit ovat rajalliset ja että on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että resurssit hyödynnetään niin hyvin kuin mahdollista. Eh, ja tämä on keskustelun ytimenä myöskin trilogineuvotteluissa, eli että asiat hoidetaan niin hyvin kuin mahdollista. Toivottavasti saadaan aikaan sellainen loppuratkaisu, eh, joka on tämän tavoitteen mukainen. Kohesiopolitiikka tietysti on yksi sellainen investointipoliittinen toimi ollut, joka on todella yhtenä tehokkaasti luonut uusia työpaikkoja ja innovaatioita. Toisaalta kohesiopolitiikan lainsäädännön paketti tulee saada aikaan mahdollisimman nopeasti, jotta ohjelmia voidaan jatkaa toisaalta tämä valtion tukiuudistus, sitä on käsiteltävä rinnakkain, koska on erittäin tärkeää, että jäsenmaat ymmärtävät, mitkä ovat valtion tukisäännöt silloin, kun niitä alueellisesti sovelletaan, ja sitten kun suuntaviivat saadaan valmiiksi, voidaan jatkaa tätä mappeen hyväksymisprosessia jäsenmaissa. Ja näin ollen tämä asia on hoidettava, jotta ohjelmointi voi onnistua. Tässä tietysti voidaan vaiheittain edetä, mutta kaiken kaikkiaan on erittäin tärkeää, että koordinointi hoidetaan riittävän hyvin. Eli että se, mitä kohesiopolitiikan saralla tapahtuu, silloin kun vaikutuksia mahdollisesti on toisenkin suuntaan, ne huomioidaan. Ja komission on kannettava toimielimenä vastuu siitä, että ei jouduta eh, tilanteeseen, joka ei ole johdonmukainen. Ja riskialueet on määritelty ja tietyt alueet ovat sellaisia, joita on huolella tarkasteltava, kun prosessin loppuvaiheessa aletaan olla, mitä tulee alueellisen valtion tukeen. Esimerkiksi Eh, suhtautumistapa suuryhtiöihin on yksi kysymyksistä, jossa ehkä vielä hieman liikahdetaan suuntaan tai toiseen. Ja sitten hallinnolliset prosessit ja tehokkuuden tarkistaminen, eh, miten nämä hoidetaan hankekohtaisesti tai miten eh, näitä on vielä tarkasteltava myöskin karttojen tilannetta. Ja nämä asiat komissio tulee hoitamaan niin kuin sen kuuluu tehdä. Eli todellakin pyritään niin hyvään lopputulokseen kuin mahdollista. Oui, merci de, de... Niin, kiitoksia, että saan vielä puheenvuoron. Tässä pelissä on eurooppalaisen teollisuuden tulevaisuus. Meidän pitää pitää sekin mielessämme. Ja tosiaan suurten yritysten mahdollisuus ottaa käyttöön nimenomaan tulevaisuuden materiaaleja valmistuksessaan Euroopassa. Ja eh, tässä eh, kyse on nimenomaan amerikkalaisista yrityksistä usein ja eh, tässä kysyttäisiin komissiolta näistä näissä asioissa suurilla yrityksillä eh, pitäisi olla mahdollisuus toimia, koska pienet yritykset eivät voi toimia yksin. PK-yritykset ovat usein sidoksissa suuriin yrityksiin. Tämä on tärkeä asia ja täytyy saada aikaan lähestymistä näiden välillä. Niinpä minä haluaisin kiinnittää huomiotanne Euroopan teollisuuden tulevaisuuteen. Se on olennaisessa roolissa tässä ja eh, tästä syystä pitäisi ottaa huomioon eh, suurten yritysten tukikelpoisuus. Eh, eivät tietenkään kaikissa asioissa ja kaikki yritykset, mutta on tärkeää, että me voisimme tukea suurempia yrityksiä juuri ajatellen Euroopan teollisuuden tulevaisuutta. Sanoisin vielä näistä C-alueista, niillä ei pitäisi olla tuplataakkaa taakkaa Nämä ovat usein maaseutualueita, joilla on ongelmia, e, infrastruktuuriongelmia, olipa kyse sitten rautateistä tai teistä. Ne kärsivät tuplasti tavallaan ja niitä pitäisi pystyä käsittelemään samalla tavoin kuin A-alueita, koska nämä ovat sellaisia alueita, joilla on 75-90 prosenttia BKTstä keskimääräisestä EU-ssa. Nyt pyytäisin, että esitätte kysymykset, jotka ovat alle minuutin. Ja Winkler seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitokset. Olen ilahtunut siitä, että kohesiopolitiikan ja kilpailupolitiikan välillä on tällaiset linkit. Olen tyytyväinen tähän ajatukseen, jonka esititte PK-yrityksistä. Joillain alueilla kuitenkin on vain kaksi tai kolme tai jopa vain yksi suuri yritys, joka tarjoaa työpaikkoja. Näin oli kyllä Saksassakin pitkään ja jos mietimme sitten tuen pitkitys, pitkittämisaikaa tällaisilla alueilla, jotka edelleenkin joutuvat elämään ongelmissa. Monika Smolkova. pan... Niin, kollegani puhui tässä jo suuryrityksistä, mutta tässä puhuttiin myös valtion tukien modernisoinnista. Ja tässä avoimuus olisi tärkeämpää paremmat tukikelpoisuussäännöt myös. Jos mietitään, että valtion tuki on riittävän avointa, mutta useinkaan me emme tiedä, ketkä ovat yritysten omistajia. Me emme tiedä, minne nämä rahat menevät. Kiitos. Niin, euh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, tahtoisin tukea ehdotusta, jonka Nisterloi juuri teki, että menisimme komission tason yli tässä keskustelussa mielestäni se on tärkeää. Eli tätä kohesiopolitiikkaa ja kilpailupolitiikkaa aluetukien yhteydessä pitäisi juuri yhtenäistää. Tässä on eri pilareista saman politiikan sisällä ja intensiteetistä ja niin poispäin ja sitten myös tuessa, jota jäsenvaltiot saavat myöntää. Minä jo olen havainnut tässä johdonmukaisuusongelman, kun kyse on näistä välialueista komission kohesiopolitiikassa 2014-2020. Eli tässä täytyy nyt pyrkiä pääty, päätymään johdonmukaisuuteen. Ja toiseksi vielä tuo toinen Lissabonin sopimukseen liittyvä johdonmukaisuus ja, ja minä, entä sitten nuo saarialueet, niin ne, ne täytyy nyt, niiden täytyisi päästä kyllä sitten vastaavalle tasolle mantereen, mantereen alueella, esimerkiksi jos ajattelemme sisämarkkinoille pääsyä ja mm, taloudellista liike-elämän toimintaa ja niin poispäin. Eli tässä on tietynlaista haurautta kyllä olemassa järjestelmässä näillä talousalueilla. Eli tässä toivoisin tietynlaista johdonmukaisuutta näiden lähestymistapojen välille. Komissio tietysti varmaan tulee tänne myös toistekin tekemään meille ehdotuksen. Kiitokset. Kiitos Julius niin. Kiitoksia. Minä uskoisin, että me vähitellen näemme, että e, on tulossa e, tiettyjä e, toimenpiteitä, oikeudellisia budjettitoimenpiteitä, jotka heikentävät aluepolitiikkaa ja tämä ehdotus minun mielestäni on yksi naula tähän arkkuun. Meidän Tietenkään täytyy noudattaa kilpailuperiaatteita, mutta mitä tahansa sanotaankin, tässä vähennetään määrällisesti ja intensiteetiltäänkin näitä tukia. Näin alueiden komitean herra Didier Ash, joka on vastuussa äh, syrjäisimmistä alueista, ja äh, hän puhui nimenomaan haavoittuvista alueista, jotka ovat hyvin hankalassa tilanteessa näin kriisin aikaan. Ja tämä on sellainen asia, joka pitäisi ottaa huomioon, kun pitäisi vahvistaa näitä tukia kriisiaikana, koska toisaalta meillä on tavoitteet, joista esittelijäkin alueiden komiteasta muistutti ja toisaalta me teemme aivan sitten päinvastoin. Mitä tulee näihin ongelmallisiin kohtiin näissä ehdotuksissa, niin kuin sanottiin jo, meillä on epätasa-arvoinen asema eli eri alueiden kesken. Esimerkiksi nyt on ajateltu, että niille alueille, jotka ovat suotuisan kehityksen kohteena ja sen sijaan sellaiset yritykset, jotka ovat tällaisilta alueilta joutuisivat kärsimään ja minun mielestäni tällaista toimintaa ei voida hyväksyä. Mitä tulee sitten näihin siirtoihin, tuotannon siirtoihin, tämä tässä minun mielestäni rohkaistaan juuri tuotannon siirtoon ja tässä pitäisi olla sellaisia säännöksiä, jotka rankaisevat yrityksiä, jotka siirtävät tuotantoansa viiden vuoden sisällä sen jälkeen, kun ovat saaneet valtion tukia ja niitä pitäisi pyytää takaisin ähm, maksamaan nämä tuet äh, sellaisissa tapauksissa. Mitä tulee sitten syrjäisimpiin alueisiin, äh, haluaisin kysyä komissiolta, minkälaisia bonuksia on ajateltu äh, näille ajatuksille. Onko nämä bonukset edelleen säilytetty vai onko, ovatko ne katoamassa? Tässä siis minun kysymykseni Kiitoksia. Yeah, thanks, I wanted uh, to return... Kiitos. Suurista yhtiöistä vielä. Näyttäisi siltä, että suurin osa tuesta juuri näille suunnataan. Ja argumenttina komissio ehdotuksessaan toteaa, että tulisi kohdistaa tukea enemmän PK-yrityksille. Ja Jan Olbricht omassa puheenvuorossaan totesi, että PK-yritykset hyötyvät tai voivat hyödyttää tai hyötyä suuryhtiöistä, koska tässä on tällainen tuotantoketju usein kyseessä. Eli tällä tavoin suuryhtiöt kyllä kehitystä aiheuttavat alueella. Pari viikkoa sitten olin Walesin Business Clubin kokouksessa mukana. Ja tuolloin esiin tuotiin eh, tällainen eh, yrittäjyysohjelma ja ajateltiin, että suuryhtiötä voitaisiin tähän yritysalueeseen mukaan saada. Ja kun Business Clubissa keskusteltiin, niin yksityisen sektorin ja julkisen sektorin edustajista monet olivat huolissaan komission ehdotuksen suhteen. Pelkäsivät, että nämä kunnianhimoiset tavoitteet eivät sitten enää mahdollistuisi, kun suuryhtiöistä puhutaan tämän mukaan, niiden mukaan tulemisesta niin tällaiselle yhtiö yritysalueelle. Ja mielenkiintoinen oli myöskin se ehdotus, että voitaisiin ajatella kohdennettuja poikkeuksia. Tästä varmasti kerrotte vielä lähemmin, mutta asia ilmeisesti olette jo läpi käyneet ja jonkin verran teillä varmasti nyt jo on tietoa siitä, minkälaisia nämä kohdennetut poikkeukset saattaisivat olla. Ja ehkäpä tätä voisitte hieman valottaa. Kiitoksia, Joltsin Blasak. Kiitokset niin tämä alueellinen valtion tuki on yksi päätekijöistä taloudellisen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi, ja tätä täytyy yksinkertaistaa. Ohjelman pitää olla hyvin kattava. Nyt myös täytyy toimia komissiossa tiukemmin ja vakavammin kuin aikaisemmin ja taata valtion tuen parempi koordinointi muiden politiikkojen kanssa. Niin, minä haluaisin vielä äh, sanoa muutamista esteistä suurille investointiohjelmille. Täytyisi olla mahdollista tehdä työtä asian eteen ainoastaan sitten, kun päätös on tehty. No, siihen menee liian kauan aikaa. Se ei ole hyvä. Se on pikemminkin tällainen hallinnollinen este. Meidän täytyisi pyrkiä selostamaan paremmin, mitä tapahtuu, jos mitään tukea ei tarjota ja miksi perinteiset lainat eivät tule kyseeseen. Mielestäni tämä on valtava taakka hallituksille ja myös komissiolle. Toivomme joustavuutta tässä myöskin. Onko siis tosiaan tarpeen näin tiukkoja olosuhteita luoda? Kiitoksia Maria Erigoyen. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tässä puhumme valtion tuista ja eh, siinä puolamme eh, kansalaisten ituja eh, ja minä puhun Madridin alueesta. Siellä on melkein 7 miljoonaa asukasta, mutta tällä hetkellä siellä on paljon työttömyyttä ja Tämä on yksi sellaisia alueita, joissa, joilla on paljon innovaatiota, laadukasta sellaista. Ja minä haluaisin kysyä herra Martinilta, 107.5 artiklan, artiklaa ajatellen. Ajatteletteko muitakin indikaattoreita kuin BKT eh, silloin, kun puhutte kilpailukyvystä, jotta voitaisiin antaa tällaista tukea myös Madridin tyyppisille alueille. Ja nyt saimme kysyjän listan päätökseen, niinpä pyytäisin eh, vastaamaan kysymyksiin. Olkaa hyvä. Well, thank you very much for those. Kiitos kysymyksistä. Niin, on mahdoton vastata kaikkiin, mutta muutamiin tärkeimpiin kiinnittäisiin huomioon. Ehkä on myös tarpeen huomauttaa, että me kaiken aluepolitiikan tavoitteen kokonaisuuden otamme huomioon ja myös huomauttaisin, että kyse on myös kilpailukyvystä sisämarkkinoilla. Osa pyytää täällä joustavuutta. Jos me viedämme tämän aivan äärimmilleen, niin vahingoitamme sekä kilpailupolitiikkaa että aluepolitiikkaa koska kuten tässä nyt teidän pitäisi muistaa, niin teidän pitää muistaa myös eurooppalainen intressi ja myös se, mihin tarkoitukseen tätä tukea tarjotaan. Eli tämä ei ole siitä samasta tuesta kuin jäsenvaltioiden myöntämä tuki. Me pyrimme löytämään tässä keskustelussa tuon oikean tasapainon jotkut jäsenvaltiot pystyvät kuluttamaan näitä paljonkin paremmin kuin jotkut toiset valtiot, ja meidän täytyy toimia tiukasti sääntöjen kanssa. Ja tämä koko keskustelu pitäisi nähdä tässä yhteydessä. Jotkut jäsenvaltiot ovat vuosia nyt näissä kurinpitotoimissa ja saavat ja niiden osio rakenteellisesta rakennepolitiikasta on vain pieni kansallisessa budjetissa. Eli täytyy miettiä mitä vain, mitä vain sitäkin, että vain osa valtioista voi tätä käyttää ja jotkut taas eivät. Miten tämä vaikuttaa yrityksiin sisämarkkinoilla, eivätkö ne sitten muuta rikkaampiin valtioihin köyhien sijasta, eli sen takia tämä, tätä laskua pitää myös ajatella näissä tuissa tästä näkemyksestä. Me, me olemme aina pyrkineet takaamaan erityistarpeiden täyttämisen. Esimerkiksi nuo kaukaiset alueet, meillä on monia sääntöjä juuri parantamaan nykysääntöjä jäsenvaltioiden eh, erityispoikkeuksia ja käyttämään nämä alueet, näiden alueiden kilpailukyky suhteessa mannermaiseen Eurooppaan on otettu huomioon. Eli tässä on tiettyä joustavuutta todella osoitettu silloin, kun se on oikeasti tarpeen. Ja haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että avoimuutta tarvitaan. Joku siihen viittasi me olemme ehdottaneet sitä ja pidämme siitä kiinni tiukasti, emme pelkästään aluepolitiikasta, vaan politiikassa, vaan kaikki ja kaikkineenkin. Eli avun tuki otetaan huomioon ja myös sen vaikutusta arvioidaan Tämä on perusperuste koko järjestelmän toimimiselle ja tämä on tietysti nytkin olemassa, mutta se on uusi vahvistettu tekijä tässä tuen piirissä ja kaikkien pitäisi varmaan muistaa se ja tässä siis nyt on kyse huolellisesta valvonnasta. Niklas mainitsikin tässä jo komission yksi omaisesta toimivallasta tässä kohesiopolitiikassa ja sitten myös yhteismenettelystä muissa politiikan alueilla, esimerkiksi alueiden aluepolitiikassa ja monissa muissa politiikan lohkoissa, kilpailupolitiikassa myös ihmiset pyrkivät tuomaan tämän ulottuvuuden mukaan Eli meidän täytyy miettiä sektorikohtaisesti ja temaattisesti tätäkin politiikkaa, mutta toivomme, että näissä keskusteluissa eri toimielinten kanssa voisimme korostaa myös kilpailupolitiikan merkitystä, koska uskon, että aika usein on enemmän konvergenssiä sisämarkkinoiden toiminnan näkemyksen kannalta ja sitten aluepolitiikan, tutkimuspolitiikan ja kaiken muun politiikan välillä. Eli meidän ei tulisi nyt pyrkiä luomaan tähän mitään sellaista erilaista keinotekoista eroa näiden politiikkojen välillä. Eli nämä, sama, nämä politiikat kulkevat samaan suuntaan ja toivon, että parlamentti myös tukisi meitä tässä näkökulmassa, koska nämähän ovat nuo meidän yhteiset tavoitteemme eurooppalaisen koheesion edistämisessä sisämarkkinoilla. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Palaan muutamaan seikkaan vielä. Indikaattoriasia ja BKT. Nämä ovat myöskin johdonmukaisuuteen liittyvät kysymykset, sillä alueiden luokitteluhan pohjautuu BKT. hen. Ja jos halutaan varmistua siltä, että mitään ristiriitaisuuksia ei synny, kun aluetukikarttoja laaditaan, on erittäin tärkeää, että lähdetään samoista indikaattoreista liikkeelle. Sitten kysymys, joka liittyy näihin vastaavuuksiin, kun puhutaan alueiden luokittelusta. Kohesiopolitiikkaan liittyvä keskustelu ja äh, myöskin Eurooppa-neuvoston muutaman viikon takaiset päätelmät osoittavat sen, että ähm, tässä on erityyppisiä alueita hyvin erityyppisiä e, ja niissä voidaan huomioida esimerkiksi aikaisemmat e, muuntujat e, ja siirtyminen mahdolliseen transitiokategoriaan tai sitten muuntujat, jotka seuraavalla kaudella saattavat johtaa siihen, että alue onkin kehittyneempien alueiden luokassa. Eli tässä on erilaisia menettelyjä mahdollista kohdata. Ja sitten facing out-alueet, joista tulee mahdollisia siirtymäkauden alueita tulevaisuudessa ja yhteisrahoitusasteet eh, myöskin sitten tässä erottelussa huomioidaan. Näin ollen ei voi olla mahdollista tällaista eriytystä, monimutkaista eriytystä eh, siirtää eh, aluetuki tai valtion tukikohteluun. Ja on tärkeää, että jäsenmällä on tiettyä joustovaraa sen suhteen, miten menetellä. Ja tämä pätee myöskin kysymykseen siitä, mikä on tiettyjen eh, erityispiirteitä omaavien alueiden tilanne. Ovatko ne hankalammassa asemassa? Ja äärialueet, eh, niiden eh, oma kohtelu ja sitten myöskin muut alueet, joilla on joitain erityispiirteitä, vuorialueet, saaret ja niin edelleen mutta kohesiopolitiikan puitteissa myöskin jäsenmaat voivat eh, olla joustavia sen suhteen, miten näitä alueita kohdellaan ja miten muokataan yhteisrahoitusastetta, jotta asiat voidaan hyvin hoitaa. Ja varmasti eh, voidaan tätä asiaa tarkastella myöskin silloin, kun määritellään näitä sääntöjä alueellista valtion tuesta puhuttaessa. Ja asia, joka liittyy eh, myöskin Luonnin äskeisen puheenvuoroon on tarkasteltava koko puitteistoa, kun tarkastellaan sitä, mikä voisi olla sopivin tapa menetellä, kun puhutaan siitä, miten kohdella suuryhtiöitä. Trilogissa esimerkiksi on esiin tuotu PK-yritysten ja suurten yritysten välinen yhteys ja varmastikin lopullisessa versiossa ja asetuksessa ja prioriteettiesityksessä tämä seikka tullaan huomioimaan, mutta pelkästään tällöin alueellisen valtion tuen suuntaviivat eivät tätä suhdetta määrittele, siis sitä, miten voidaan kohdella suuryhtiöitä. Oui, merci. Niin, kiitoksia. Tämä keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen ja meidän täytyy nyt miettiä, että elämme kriisiä Euroopassa. Ja minun mielestäni eh, siinä pitää myös julkisen vallan puuttua sillä tavoin ei yksinään saada taloutta käyntiin. Meillähän on tässä Euroopan budjetti käsittelyssä 14-20 vuosille ja siinä komissiollakin on sanansa sanottavana. Niinpä Euroopan unionin julkisen vallan valtiot ja alueet pitäisi olla paljon tehokkaammin mukana. Siinä on haastetta tulevaisuudelle ajatellen aluepolitiikkaa. Ja sitten toinen huomioni liittyy johdonmukaisuuteen, joka vallitsee eri rakennerahastojen, rakennerahastojen ajatellen ja siinä, niin, siinä rinnalla pitäisi pystyä sallimaan myös rahoitus, julkisen vallan rahoitus ja tuki kuin pk-yrityksille. Olen tässä on kuullut paljon puhuttavaa myös maaseutualueista, maaseutupolitiikasta. Eh, eh, siellä eh, puhutaan paljonkin maaltapaosta ja kaikilla on omat intressinsä siinä, että saadaan säilytettyä tasapaino ja yhä vain tarpeellisempaa on, että saadaan enemmän toimintaa maaseutualueille, jotta väestö pysyy siellä. Tässä siis tiettyjä näkökohtia haluaisin eh, puhua myös komission eh, edustajille. Eh, olette nähneet, että tämä yrityskysymys ja tukikelpoisuuskynnys on erittäin olennainen kysymys. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä erityistilanne varsinkin. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja haluaisin myöskin ilmaista tässä toiveeni, että voimme jatkaa keskustelua ja varmasti puhun kaikkien kollegoiden suulla tässä, varsinkin kilpailun pääosasto ja aluepolitiikan pääosasto. Te teitte selväksi sen, että jatkamme keskustelua ja käsittääkseni viette päätökseen maaliskuun puolen välin mennessä julkiset kuulemiset ja sen jälkeen ehkä palaamme keskusteluihin näistä konkreettisista kysymyksistä, joita on tullut esiin, kun puhumme lainsäädäntöpuitteista ja käymme läpi tätä kolmikantaneuvotteluissa. Kiitoksia kovasti, että olette avoimia yhteistyölle. Ymmärrämme kyllä, että te olette komission edustajia. Tämä on alue, joka on hyvin tärkeä ajatellen meidän politiikan alaamme ja sen tehokkuutta ajatellen. Vielä kerran kiitoksia teille kaikille ja nyt me siirrymmekin sitten äänestyksiin. Hyvät kollegat, voisimme nyt yrittää katsoa, toimivatko kortit, joten avaamme äänestyksen ja katsomme, että kaikkien kortit toimivat.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 Oletamme, että kaikkien kortit nyt toimivat, mutta aloitamme herra Olbrichtin mietinnöstä vastuuvapaus 2011, kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, anteeksi, tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja suullinen tarkistus Tarkistukseen viisi suullinen tarkistus. Onko kukaan sitä vastaan? Ei, joten äh, muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja suullinen tarkistus suullinen tarkistus yhdeksäiseen, onko kukaan sitä vastaan? Ei, joten muutettuna yhdeksän puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Ja kymmenen on muutettu myös suullisesti, onko kukaan sitä vastaan, joten muutettuna tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Ty- niin, tämä täytyy tarkistaa kymmenen Tarkistus kymmenen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hylättiin 19 puolesta, 21 vastaan, kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 on vedetty pois, joten äänestämme koko lausunnosta sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote ja äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta yksi tyhjää, joten voimme sitten siirtyä Riikka Mannerin lausuntoon. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty sitten. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan hylätty varmaankin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus neljänstys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta. Kahdeksan siis. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ne hylätty. Sitten yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista puolesta. yksitoista siis. Tarkistetaan äh, siis kymppi vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11, siitähän jo äänestettiin. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan. Tarkistetaan 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5. Siihen on suullinen tarkistus. Vastustaako sitä joku? Ei, eli nyt muutetusta kompromissista viisi äänestämme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää. Se tarkistetaan uudelleen. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28.14. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus 68 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 70 puolesta. Vastaan tyhjä Tarkistamme tämä koneellisesti. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.18. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tarkistetaan 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24.18. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 82 vedetty pois. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, kolme vastaan. Hyväksytty. Näin saatiin äänestykset läpi käytyä. We have ja sitten vuorossa ensimmäinen tapaamisemme herra Ramon Luis Valsares Ison kanssa, alueiden komitean mm, puheenjohtajan kanssa. Siis nyt ei ole mitään taukoa, hyvät kollegat. Nyt sitten haluan lämpimästi toivottaa tänne ensimmäistä kertaa alueiden komitean puheenjohtajana eh, tervetulleeksi herra Ramon Luis Valsarel Sison. Ja annan teille tässä heti puheenvuoron ja sitten siitä jatkamme keskustelulla. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja Hybner. Hyvät naiset ja herrat. Hyvä komission edustaja, hyvät naiset ja herrat. Niin 8. helmikuuta on huippukokouksessa päästy yhteisymmärrykseen 2014-2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja voitaisiin jo uskoa, että kaikki on ehditty asiasta sanoa, mutta kuitenkaan ei vaikuta siltä. Neuvoston päätelmät tähtäävät siihen, että neuvosto ja parlamentti pääsisivät mitä pikimmin asiasta yhteisymmärrykseen, niin kuin tätä myös parlamentti korosti, eli todelliset neuvottelut vasta itse asiassa ovat alkamassa. Ja ensiksi tahtoisin onnitella teitä kahdesta syystä. Ensiksi siksi, että olette niin vahvasti vieneet eteenpäin ajatuksianne tässä monivuotisessa suunnitelmassa ja myös niistä edistysaskelista, joita on saatu aikaiseksi neuvotteluissa, kolmikantaneuvotteluissa, kohesiopolitiikassa. Jotkut vaikuttavat unohtavan, että toimielin kontekstissa ei ole kyse vastaavasta tilanteesta kuin 2005-2007 tuosta lähtien Lissabonin sopimus on muuttanut tilannetta, kun parlamentti on saanut uusia valtaoikeuksia ja niiden merkitys nyt todellakin näkyy hyväksymismenettelyssä raho- tuon neuvoston rinnalla rahoista. Ja näin myös tuo, tuo lainsäädäntöpaketti kohesiopolitiikasta on tullut parlamentin päätöksenteon piiriin. Ja näin olemmekin parlamentin kannalta päättävässä vaiheessa ja hyvin merkittävässä vaiheessa ja olen iloinen siitä, että tämä toimielin voi jättää nyt hyvin tärkeämmän, merkittävämmän askeleen mm, Euroopan alueiden ja kaupunkien näkökulmasta tähän politiikkaan. Alueiden komitea on osallistunut täysin tähän keskusteluun, kuten tiedätte. Olemme hyväksyneet ensimmäisen lausunnon tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä viime 2011 joulukuussa jo, ja sen jälkeen joukon muita tekstejä komission ehdotuksista tulevasta politiikasta 2014-2020, kohesiopolitiikasta, maatalouspolitiikasta ja niin poispäin. Me olemme myös laatineet lausunnon monivuotisesta rahoituskehyksestä viime lokakuussa odotellessamme tuon marraskuun 22. päivän huippukokousta. Ja myös tässä äskettäin koesiopolitiikasta hyväksyimme oman lausuntomme. Esittelijämme ovat pitäneet suoraa yhteyttä parlamentin vastaaviin. Ja minun täytyy muistuttaa teille siitä, että me olemme kovasti tyytyväisiä yhteistyöhön teidän kanssanne, koska useat lainsäädäntöehdotukseen tehdyistä tarkistuksista, joita me on meidän teksteissämme esitetty ja myös monet huolenaiheistamme ovat hyvin pärjänneet tässä teidän valiokunnassanne. Tämä keskustelu on tänään vielä merkittävämpi juuri nykyisen taloustilanteen vuoksi, koska taloustilanne ei ole niin kovinkaan mainio juuri nyt ja se vaikuttaa siksi suoraan aluetasoon ja paikalliseen tasoon. Aluepoli- kohesiopolitiikka on yksi olennaisimmista välineistä kriisistä päästäksemme ja saavuttaaksemme tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet 2020 vuotta silmällä pitäen. Rakennerahastot ovat kolmas osa julkisista varoista lähestulkoon puolet unionin valtioista niitä saa, sieltä hyötyy innovaatioasioissa, pk-yrityksissä ja yhteiskunnallisessa yhteenkuuluvaisuudessa 2020 strategian nimissä. Tämä toisin sanoen Kuten teistä monet jo tietävät, ilman rakennerahastoja ei olisi riittävästi varoja ja ajauduttaisiin taloudelliseen kaaukseen. Viime huippukokouksen päätökset voivat, voidaan nähdä siten, että lasi on puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä. Täytyy joka tapauksessa toimia, olla mm, suhteellisen tyytyväisiä nyt näihin päätöksiin. Tässä on monia myönteisiä asioita saatu aikaiseksi viime huippukokouksessa. Ensimmäiseksi mainitsisin siitä, että vaikka koheesiopolitiikan osio on hivenen vähentynyt suhteessa muihin politiikan aloihin 325 miljoonaa euroa, niin silti 14 miljoonaa, miljard, miljoonaa on ohjattu siihen vähemmän kuin komission ehdotuksessa oli ja nyt kyse on 29 miljoonasta eurosta, joka vastaa 8,5 prosenttia vähemmän aiemmasta. Totta kai tämä on huomattava leikkaus. Huomattava leikkaus tietenkin toki tulee muistuttaa siitä, että tässä vasta vuosi sitten monet valtiot ajattelivat, että poistettaisiin tyystin koko aluepolitiikka. Nyt voidaan muistuttaa siitä, että tämä politiikan ala on pystynyt vastustamaan koheesiopolitiikan vastustajia ja se on maatalouspolitiikan rinnalla Euroopan talousarvion yksi merkittävimmistä pilareista. Ja toiseksi huomauttaisin, että 2014-2020 kehys tarjoaa meille pitkän aikavälin selvennystä ja myös mahdollisuuden monivuotiseen suunnitteluun. Tämä, tätä, tämä ei ollut mikään helppo tavoite, kun ajattelen 27 valtion hyvin toisistaan poikkeavia ajatuksia. No, täytyy korostaa myös sitä, että olemme tyytyväisiä siihen, että aluepolitiikan rakenne on pysynyt pystyssä ja erityisesti on luotu mm, tämä siirtymäalueiden luokka politiikan sisään. Alueiden komitea on kovasti taistellut tällaisen luokan aikaan saamiseksi. Se tarjoaisi tietylle aluemäärälle mm, tällaisen äh, eriyty, eri, eriytävän roolin, kun kyse on 75 prosentin siitä alle aina 20 prosenttiin äh, kansantuotteesta äh, edustavasta osasta. Ja me olemme heti alkumetreiltä lähtien käyneet asiasta neuvotteluja parlamentin kanssa liittolaisenamme. Ja nyt näistä edeltävistä kohdista sen verran vetäisin yhteen, että me voimme nuorisotyöllisyysajatusta tukea sellaisille alueille, joilla on 25 prosentin nuorisotyöttömyysongelma. Alueiden komitea tukee kaikkia näitä ehdotuksia, jotka tähtävät ongelman ratkaisemiseksi. Tässä muutama vuosi, viikko sitten me hyväksyimme ja tuimme tämä, täm, tä, ja hyväksyimme tämän tekstin nuorisotakuusta ja toivomme, että tämä, tämän asian kehityksessä otetaan huomioon paikallis- ja aluetason näkemykset. Lisäksi tuo Euroopan rahoitus esimerkiksi Euroopan kuljetusverkostojen yhtenäistämiseksi on hyvin merkittävä. Sitä on toki kymmenin miljoonin miljardin leikattu neuvoston politiikassa, mutta kuitenkin tämä politiikka on nousemassa nykypolitiikasta 29 miljoonaa, miljoonaan euroon, miljardin euron seuraavan kauden aikana on myös oikein myönteistä havaita, että neuvosto suhtautuu avoimesti joustavuuteen. Kohta 109 päätelmissä erityisesti puhuu enimmäisjoustavuudesta. Tämä on toki tämän talon voitto, sillä tässä talossa on aina peräänkuutettu juuri tätä kysymystä ja alueiden komitea on tyytyväinen tähän edistysaskeleen, koska alusta alkaen olemme toivoneet, että tätä monivuotista rahoituskehystä voitaisiin tarkastella avoimesti. Tämä on tärkeä kysymys. Tämä on myös oikeuskysymys, koska nykyisellään ei tarvitse ajatella, että toimittaisiin aina samalla tavalla neljän vuoden ajan. Ja jotkut puutteet ja epätasapainot talousarviosta voidaan täten päästä ratkaisemaan. Tiedän, että 27 jäsenvaltion välillä sopimuksiin pääseminen on varsin vaikeaa, mutta se ei tarkoita sitä, että tuo huippukokouksen päätöslauselma eh, olisi huono. Tässä on tietysti pelivaraa ja neuvotteluvaraa. Me toivomme, että neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut eh, eh, sujuisivat, vaikka ne ovatkin kovasti monimutkaisia tässä täytyy toivoa, että tätä sopimusta ei nyt hylätä, koska talouskriisi jatkaa edelleenkin hyökkäyksiään, emmekä me, voimme, emmekä me voi sallia mitään askelia taaksepäin. Euroopan alueet ja kaupungit ähm, toivovat äh, tiettyjä muokkauksia ja jo puhuinkin tuosta joustavuudesta Vaikuttaa siltä, että neuvosto on valmis hyväksymään tämän käsitteen, mutta vielä haluaisin huomauttaa, että alueiden komitealla on tämä tärkeä punainen linja, joustavuus, ja siitä me emme aio luopua. Toinen kysymys, avoin kysymys, liittyy tähän Euroopan eh, talousarvion rakenteelliseen ongelmaan, maksusitoumusten ja maksu, varsinaisten maksujen välillä. Tietänette, että Euroopan taloudessa ei voida toimia alijäämäisesti ja tämä tarkoittaa sitten, tämä on kuitenkin tarkoittaa sitä, että tässä on kuitenkin käynyt näin vuosien ajan ja tämä tendenssi ei voi jatkua ja tuo juuri saatu sopimus neuvostossa pikemminkin nyt näyttää siltä, että ongelma ei ratkaisu, ra, tule ratkaistua. Parlamentti tahtoo toisenlaista ratkaisua tähän ja alueiden komitea on sitä tukemassa. Lainsäädäntöpaketista, koheesiopolitiikasta olemme iloisia ja onnittelemme parlamentin esittelijää ja kiitokset Hybnerille myös näistä mainioista menestysaskelista tällä alalla neuvoston kanssa. Monet kompromissit, joihin on päästy, ovat alueiden komiteassa myös hyväksyttyjä, erityisesti jos ajattelemme näitä käytännessääntöjä monivuotisen hallinnoinnin hyväksymisestä operatiivisissa ohjelmissa ja erityisesti myös makroaluestrategia on hyvä ajatus ja se, että otamme huomioon nämä alueelliset haasteet ja yhteiskunnan haasteet, myös väestön kehityksen haasteet näissä ohjelmissamme. On myös syytä korostaa sitä, että neuvosto ja parlamentti ovat päässeet nyt kolmikantaneuvotteluihin keskusteluissa. Tämä monivuotinen rahoituskehys 2014-2020 sisältää monia ehtoja yhteisön talousarvion hyväksymiseksi ja myös jäsenvaltioiden velvoitteita sitoumusten toteuttamiseksi, julkisen politiikan, äh, julkisen talouden ohjaamisen ja talouspolitiikan toteuttamiseksi kansallisella tasolla. Tässä nyt luodaan rangaistusjärjestelmää alijäämien estämiseksi euroalueella. Se on ironista, varsinkin kun unionin talousarviossa on selkeä rakenteellinen ala alijäämä, joka vain tulevina vuosina kasvaa. Me tarvits, toivoisimme vähän suurempaa johdonmukaisuutta asiaan ja toivomme, että jäsen, parlamentti olisi tiukka, tiukkana kolmikantaneuvotteluissa neuvotteluissa tässä kysymyksessä. Alueiden komitea vastustaa sitä, että loisimme tällaisen 27 prosentin kansallisen varannon kansallis- ja että korjattaisiin tätä meripolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa. Tämä saattaisi ajaa siihen, että määriteltäisiin helppoja tavoitteita ja käytettäisiin näitä lisävaroja. Alueiden komitea ehdottaa sitä, että luotaisiin tällainen tällainen joustava varanto, jossa olisi autonomisesti vapautettavia varoja innovatiivisille aloitteille. Haluaisin korostaa sitä, että olemme tyytymättömiä siihen, että neuvoston päätelmissä on käsitelty varojen mm, myöntämismenettelyä kansallisella ja alueellisella tasolla mm, erikoisesti tässä täytyy, täytyy, tässähän täytyy aina konsultoida myös alueiden komiteaa, vaikka me emme olekaan, ole saaneet ainoatakaan lainsäädäntöehdotusta tästä asiasta ja se pitäisi ottaa kyllä mukaan selkein sanoin tuohon perusasetukseen. Ja vielä puuttuisin tähän Euroopan aluekehityksen aluefoorumiin. Herra Olbricht on esittänyt, että tätä tuettaisiin ja toimittaisiin tiukasti yhteistyössä alueiden komitean kanssa. Kiitän herra Olbrichtia tästä ehdotuksesta ja toivoisin, että sitä myös tuettaisiin, sillä olisi ikävää luoda taas uusia politiikan aloja. Me olemme nimittäin valmiita tekemään tiivistä yhteistyötä myös komission kanssa tässä asiassa. Haluaisin kiinnittää huomiotanne myös siihen, että meidän täytyisi yhteistyötä kansainvälisesti kansainvälisellä tasolla laajentaa kolmansiin maihin nähden. Ja siitä, siihen meidän täytyisi myös lainsäädäntöä muokata. Nyt talouskriisissä kohesiopolitiikan haasteet eivät ole olleet näin maailmanlaajuisia ja siksi juuri nyt on aika vahvistaa siteitämme ähm, suht, maailman, äh, muihin maailman maihin yhteisten äh, ratkaisujen löytämiseksi ja siksi alueiden komitea haluaisikin niin, että rouva Riikka Manner ottaisi tähän ehdotukseensa tai keskusteluissa, kolmikantaneuvotteluissa tämän elementin huomioon. Hyvät naiset ja herrat, nämä ovat tärkeitä asiakokonaisuuksia ja nämä trilogeissa käytävät keskustelun aiheiden määrät, keskusteluaiheiden määrä on tietysti valtava, mutta me voimme päästä näistä mahdollisesti yhteisymmärrykseen. Muistutan edelleen tästä talouskriisistä ja Euroopan unionin on siksi pakko määritellä tällaisia pitkän aikavälin sijoituksia saavuttaaksemme 2020 strategian tavoitteet. Tähän tarvitaan hyvää hallintotapaa ja siitähän toki puhutaan neuvotteluissa ja sen tunnemme hyvin paikallisella ja alueellisella tasolla ja siinä erityisesti korostetaan sitä, että minkäänlaista toimivaltaongelmaa ei saa luoda. Kaikkia päätöksiä pitää toteuttaa koko Euroopan tasolla. Ja alueiden komitea on sitä mieltä, että parlamentin täytyy myös näytellä sitä merkittävää rooliaan, jota, joka neuvostoon nähden perustamissopimusten pohjalta ja puolustaa myös alueita ja paikallistasoa. Kiitokset puheenjohtaja. mikrofoni. I'm sorry, I just, that was my only chance to say something. Tässä on 7-8 puheenvuoropyyntöä jo nyt. Jos niitä tulee vielä lisää, niin ilmoittautukaa nyt, jotta voimme sitten laskea puheajat. Salor Karika ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Eilen puheenjohtajakokouksessa puhuttiin nimenomaan tästä katosta, joka tuli esiin Eurooppa neuvostossa. Sitä ei voida soveltaa, se ei paranna mitenkään budjettinäkökohtia, kun puhutaan määrällisesti neuvosto on tietenkin asettanut nämä, kun katsot, meillä on omat näkemyksemme ja tässä asiaan pyritään vaikuttamaan, mutta mitä tulee laadullisiin näkökohtiin, niin meillä on paljon näkökohtia, jotka haluamme ottaa esiin, esimerkiksi joustavuus ja näiden rahoitusnäkymien pituus. Ja tässä on nimenomaan määräenemmistöpäätös päätös olennainen. Tässä vapaa liikkuvuus eri eri kuluyksikköjen välillä olisi olennaista ja siirrot myös vuodesta toiseen. Mutta nämä asiat, jotka ovat meille tärkeitä, alueiden komitea ja parlamentin kesken, kun suunnittelemme äh, tätä tulevaa rahoitusnäkymää, äh, tämä äh, makrotaloudellinen ehdollisuus, senhän otitte esiin tämä Euroopan parlamentin päätöslauselma, Kalvin Böge, myös teidän lausunnossanne ajatellen koheesiopakettia. pakettia Eh, täytyy sanoa, että ei ole mitään eh, suhdetta aluepolitiikan eh, tuloksien ja makrotaloudellisen makropolitiikan välillä sellaisena kuin neuvosto on sen esittänyt. Siinä käy lopulta niin, että siitä tulee rangaistus näille alueille. Ja uskoisin, että tässä alueiden komitea on samalla kannalla hiukan tarkemmin siitä, että säilytetään tämä makrotaloudellinen ehdollisuus. Van Nistelrooy. seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Ja, mm, mitä tulee tähän hyvän yhteistyöhön, niin kun tarkastellaan erilaisia rahoitusalan tulevia säädöksiä, niin nyt kannattaa vähän tarkastella myöskin tuloksia, niin kuin Korika juuri totesi. Poliittinen ryhmämme ei oikein voi ymmärtää tätä eroa, mikä on sopimusten ja maksujen välillä. Ja tämä on ihan perusongelma asiassa. Ja toisena mm, seikkana toteaisin, että osa asioista, jotka MFFssä nyt mukana ovat, ja jotka tulee vielä äh, hioa. Äh, siinä on kaksi suurta asiaa, jotka haluaisin tässä mainita. Kaikissa vaiheissa äh, kommunikaatio oli mahdollista, mutta erittäin tärkeää on muistaa se, että kyseessä on kuitenkin seitsemän vuoden puitteisto. Se on koko ajan muistettava ja tavoitteesta on kiinni pidettävä. Mitä taas keskustelua täälläkin on käyty, niin emme saa millään tavalla vaarantaa näitä pitkän ajan näkymiä. Tietysti kritiikkiä saa ja pitääkin esittää. Ja olisin alueiden komitean puheenjohtajalle esittänyt seuraavan kysymyksen. Tämä uusi seitsemän vuoden kausi, kun asetus nopeasti ilmeisesti kolmessa kuukaudessa saadaan valmiiksi, sekä myös esittelet yhdessä ja e, myöskin komission e, ja puheenjohtajavalta ovat mukana olleet ja hyvässä ilmapiirissä töitä on tehty ja näin on tehtäväkin, jotta tällainen uusi kohesio mahdollistuisi. ja paljonkin uutta on tulossa. Eh, Monitorointi, valvontamekanismit, 2020 ja digitaaliset tavoitteet. Eli ollaan ikään kuin saapumassa uudelle kaudelle. Smart Specialization on yksi aspekti tässä ja kohesiovälineet ja alueellisen politiikan välineet yhdessä on otettava tarkasteluun ja samalla tarkasteltava myöskin tutkimuksen ja kehityksen välineitä. Eli uutta agendaa on tulossa ja sitä ei saa unohtaa. ICT tässä myöskin parlamentin puolelta on esiin nostettu, mutta olisiko mahdollista, eh, että alueiden komitea, niin kuin se teki mm, eh, edellisellä kerralla, eh, seuraa tätä täytäntöönpanoa, koska paljon uutta ollaan paperilla esittämässä, mutta minkälaisia päätöksiä alueet ja kaupungit sitten käytännössä tekevät ja miten voidaan antaa kannustimia oikeaan suuntaan. Euroopan parlamentissa äh, eivät äh, kaikki tunnu ymmärtävän, miksi alueiden komitea ylipäätään tarvitaan. Äh, en nyt puhu omasta valiokunnastamme, mutta näitäkin ääniä kuulee. Mutta kun tarkastellaan poliittista kehitystä ja toisaalta alueiden komitean omia mietintöjä, ja mm, kuinka saadaan sitten eh, toimielimemme eh, myöskin lähemmäksi eh, sitä, mitä kaikkia alueellisesti tapahtuu. Tässä alueiden komitealla on roolinsa. Ja näin ollen voisi olla hyvä tehdä yhteistyötä ja valvoa jollain tavalla asioita. Eli ei mitään uutta esittää, vaan lähteä liikkeelle näistä uusista sektoreista ja mm, niitä seurata. Karima Deli. Kiitokset. Karima Deli seuraavana. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa alueiden komitean puheenjohtaja, te esittelitte meille tilanteen, eh, josta olemme aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Eli tämä eh, monivuotinen rahoituskehys ja kompromissi, jonka neuvosto hyväksyi, se ei ole millään tavalla eh, sellaisen strategian 2020 tasolla, jonka olemme itsellemme asettaneet. Teidän pitää, teidän pitää puhua näistä haasteista. Puhuitte niistä hiukan, mutta haluaisin palata tästä, tässä kolmeen merkittävään haasteeseen. Ensinnäkin ilmastonmuutoshaaste, eh, energiahaaste. Minä haluan muistuttaa, että todellinen ilmastonmuutoskeskustelu lähtee äh, alhaalta päin äh, kaupungeista, alueista. Nämä kaikki energiaresurssit, äh, se on todellinen haaste, koska niistä syntyy muitakin kysymyksiä. Esimerkiksi uudelleen teollistaminen taloudessa alueilla, se johtaa siihen, että me, me lähdemme todella monitasoiseen hallintoon ja alueiden komitea teidänkin pitää rummuttaa tätä asiaa, jotta alueellisilla yksiköillä voi olla oma merkittävä roolinsa. Tämä on yksi ensimmäisiä haasteita. Ja toinen haaste, jonka tekin mainitsitte, on taloushaaste, eli nuoret jopa 60 prosenttia on nuorisotyöttömyyttä tietyissä maissa. Ja siellä alueilla on todellakin mietittävää, koska siellä pitää miettiä aluelähtöisesti, miten voidaan saada uusia uusia alueita. Ja sitten neljänneksi tulevat sosiaaliset haasteet, köyhyyden, epävarmuuden nousu, näillä alueilla. Siellä on yhä enemmän syrjäytymistä ja on paljon epätasa-arvoa. Sitä ei voida hyväksyä. Te olette aivan oikeassa, kun sanotte, että Euroopan parlamentin ei anna, pidä antaa viedä itseään narusta tässä. Euroopan parlamentin kanta oli, että hylätään tämä kompromissi, täytyy lopettaa tällainen kiristys parlamentti, samoin kuin ähm, alueiden komitea. Meidän täytyy molempien olla mukana valmistelussa äh, jo tässä kompromississa. Äh, tämä nykytilanne huolestuttaa minua sen tähden, että me äh, neuvottelemme hyvin hitaasti. Esimerkiksi nämä kolmikantaneuvottelut, joita käydään, niissä puhutaan tulevasta koheesiopolitiikasta ja neuvosto on yhä vain päättämätön. Se on hyvin myöhässä näissä avainartikloissa. Tekin tarvitsette vastauksia näille alueille, jotka odottavat vastauksia siinä, että luodaan uusia kategorioita, transitio- siirtymävaiheen kategorioita. Ja meillä täytyy olla selkeät vastaukset näistä kysymyksistä, jotta voimme ennakoida koska eh, tällä hetkellä näitä ei ole vielä käsitelty. Nämä ovat kuitenkin ratkaisevia kysymyksiä tulevaisuutta ajatellen. Niinpä tosiaankin, jos eh, eh, me haluamme kunnianhimoisen budjetin ja haluamme, että se vastaa myös tavoitteita. Tämä on katastrofi alueita ajatellen, koska Euroopan parlamentissa me ennakoimme mutta te alueella teilläkin, teidänkin pitäisi ennakoida ja teidän pitää annikoida, ennakoida tulevat operatiiviset ohjelmat ja mitä myöhemmäksi tämä siirtyy, sitä myöhemmäksi myös tulevien ohjelmien käynnistys siirtyy. Ja tämä on todella valitettavaa, koska me emme voi nyt odottaa. Minun mielestäni se viesti, jonka alueiden komitean pitää välittää, ja se viesti, jonka tuette, tulette tuomaan tänne valiokuntaan, tätä viestiä pitäisi kuulla ainoastaan tässä valiokunnassa, vaan koko parlamentissa ja ennen kaikkea neuvostossa. Teidän pitää toimia niin, että teidän viestinne välittyy ja se on sama kuin Euroopan parlamentin viesti. Ja niinpä käsi kädessä menemme eteenpäin kohti tätä kunnianhimoista budjettia. Ja siinä pitää miettiä varsinkin omia varoja. Ja nyt on aika, että Eurooppa menee eteenpäin, koska tässä ei pidä pelkkää budjettikuria noudattaa. Meillä on vielä seitsemän puhujaa, joten to, koet, koet, koettakaa puhua lyhyesti. Alfonsi, niin kiitos. Niin, tässä Joo, puhuittekin puoliksi tyhjästä ja puoliksi täysinäisestä lasista. Tuntuu siltä, että tämä ei ehkä ole oikea ajatus. Viime viikolla neuvostossa oli havaittavissa poliittinen, jopa historiallinen särö, suoranainen kuilu, kun puhuttiin Euroopan rakentamisesta. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa Kamerunin, Kamerunin ja, ja Brita, Brittien, Brittihallituksen taakse ryhmittäydytään hyvin tekosyin. Ja mielestäni parlamentin ja alueiden komitean täytyy vahvasti nyt reagoida tähän, koska tässä kri, tähän kriisiin olemme ajautuneet ja tämä kriisi, talouskriisi totta kai myös selittää tämän hallintotilanteen ja parlamentin täytyy käyttää Lissabonin sopimuksen kautta saamiaan valtuuksia ongelman ratkaisemiseksi. Kiitokset ja sitten Nikos. Kiitos puheenjohtaja. Parlamentti ilman muuta toivoo hyvää budjettia koska sen avulla voidaan tavoitteisiin päästä. Puhutaanpa nyt sitten aluepolitiikasta, nuorisotyöttömyydestä tai mistä tahansa kysymyksistä. Mutta tärkeää on, että tässä talousarviota tarkistellaan kahdesta vinkkelistä, eli että riittävätkö varat ja toisaalta – millä tavoin varojen avulla pyritään tietyt poliittiset tavoitteet saavuttamaan. Joskus varoja kyllä myönnetään, mutta silti niitä ei käytä sillä tavalla, että työpaikkoja syntyisi tai ihmisten elämä paranisi. On erittäin tärkeää muistaa, että nuorisotyöttömyys on erittäin korkealla tasolla nykyisellään Euroopassa joillain alueilla yli 25 prosenttia nuorista on työttömänä. Ja ja kannattaisi katsoa, millä tavoin voitaisiin esimerkiksi tukea nuorisotyöttömyyttä. Tässä on tehty tiettyjä ehdotuksia tämän ongelman poistamiseksi, mutta luvut määrät ovat varsin pieniä verrattuna viittaessa esimerkiksi niihin lukuihin, joita varoja on hukutettu talouskriisin vastaisessa taistelussa. Ja näin ollen on mietittävä, miten toimia, jotta saataisiin aikaan todellisia tuloksia. Esimerkiksi Kreikan pelastamiseksi katsottiin tarvittavaksi 240 miljardia neljännes esitetystä koko rahoituskauden summasta, mutta mm, tällä ei kuitenkaan vielä elvytetä taloutta eikä välttämättä luoda työpaikkoja. Jos talous tulisi tietylle tasolle saada, niin tarvitaan 20 eh, prosentin eh, kasvusuuntausta, eli varoja on käytettävä ja niitä on suunnattava oikeisiin suuntiin ja kunnolla käytettävä. Täällä jotkut ovat puhuneet rahojen leikkauksista, mutta on tärkeää, että varat kohdennetaan nimenomaan oikein ja siten, että kriisiä voidaan purkaa. Tämä eh, köyhimmille suunnattu rahasto summa on jo suuri, mutta 2,5 miljardia ei ole sitten kuitenkaan kovinkaan suuri summa, kun katsotaan kuinka suuret määrät ihmisiä nykyään köyhyydessä elävät Euroopassa. ehkä kannattaa verrata nykyistä MFF-ehdotusta aikaisemman kauden ehdotukseen, niin on tehtykin, mutta olosuhteet ovat kovasti muuttuneet. Se on muistettava myöskin ja rahoituskehys vuodelle 2014-2020 on äärimmäisen tärkeä ja Euroopan parlamentti ei voi tästä tehdystä ehdotuksesta äänestää. Se on puutteellinen eikä tartu ongelmiin oikealla tavalla. Tarvittaisiin uudenlainen ehdotus, koska esitetty ehdotus ei auta esimerkiksi työttömyysongelman ratkaisussa ja myöskin nämä suuruusluokka-asiat ovat tässä hieman huonosti hoidetulla tolalla. Esimerkiksi on muistettava se, että köyhiä alueita Euroopassa on enemmänkin. Tässä todellakin nyt tarvitaan kunnollisia neuvotteluja Euroopan parlamentin ja neuvoston välille ja tarvitaan sellaista budjettia, joka todellakin huomioi kohesiopolitiikan ja tukee myöskin alueellista kehitystä kunnolla. Kiitos. Nyt aikataulu alkaa umpeutua, mutta puhujia vielä on viisi jäljellä. Mitäs tässä nyt tehdään? So we are going now to yksi vielä vähän mukaan. Mutta pyydän ihan lyhyitä puheenvuoroja, että ehditään kaikki läpikäymään. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja Avagasel, Kun katsotaan näitä kysymyksiä ja päätöksiä, joita syntyi Euroopan neuvostosta, me olemme kaikki samaa mieltä. Euroopan unionilla ei ole eh, mahdollisuuksia päästä tavoitteisiinsa, varsinkin, varsinkaan torjua kriisiä ja eh, palauttaa kasvua. Eh, me elämme ennenkuulumattomia aikoja Euroopan unionin instituutioiden historiassa. Tämä on historiallinen aika ajatellen aluepolitiikkaa. Nyt on ensimmäinen kerta aluepolitiikan historiassa, että ehdotettu budjetti on leikattu ja tämä budjettileikkaus on noin 30 miljardia euroa. Me emme voi olla tyytyväisiä tällaisiin vähennyksiin. Sillä on väistämättäkin vaikutuksensa koko aluepolitiikkaan. Ja haluan kiinnittää huomiota erääseen seikkaan. 77 tästä Euroopan neuvoston päätöksestä. Siinä mainitaan makrotaloudelliset ehdot. Me olemme vastaan tässä valiokunnassa ja kolmikantaneuvottelussa me yritämme pitää tämän kantamme eh, suhteessa neuvostoon, mutta eh, neuvottelijana mietin tätä näitä, näitä makrotaloudellisia ehtoja tässä sopimuksessa. Eh, millainen liikkumavara meillä sitten onkaan. Ja haluaisin kiinnittää huomiota tähän kohtaan. Tällä hetkellä me olemme jollakin tavoin rakentamassa oikeuskäytäntöä yhteispäätösmenettelyllä tai määräenemmistömenettelyllä. Tässä oikeuskäytäntö osoittaa Euroopan parlamentin valtuudet ja tällä tavoin me haluamme kunnioittaa tiettyjä periaatteita, emmekä me halua hyväksyä asioita vain sellaisena kuin ne tulevat. Ja toinen seikka, vähän vähältä me olemme nähneet, että asetuksissa käytetään sellaisia tekijöitä, jotka vesittävät aluepolitiikan tavoitteet ja periaatteet ja nämä tekijät ovat sellaisia, jotka liittyvät eh, esimerkiksi valtion apuun, valtion tukeen, alueellinen valtion tuki ja meille esiteltiin tässä sellaisia asioita eh, ja aika ilkeästi meille on esitelty eh, sellaisia eh, tavoitteita täältä eh, maista, jotka eivät lainkaan ole kohesiomaita. Ja meidän täytyy olla hyvinkin tarkkaavaisia ja tietoisia siitä, että nämä kompromissit, joita meille ehdotetaan, ne eivät meitä tyydytä, koska me haluamme säilyttää aluepolitiikan eh, niin, että se voi myös vastata tavoitteisiinsa. Mm, tulevina viikoina on avautumassa uusia neuvotteluita, neuvotteluvaiheita ja meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että hinnalla millä hyvänsä e, jonkin myönnytyksen myötä parlamentti ei tarvitse tätä sopimusta. Euroopan parlamentti, meidän pitää olla parlamenttina tiukkana jo, ja sanoa, että tällaista budjettia ei voi kerta kaikkiaan hyväksyä. Kiitos. Thank you. Cornelia Ernst seuraavana. Kiitos. Tässä paljon on jo tullut sanotuksi. Ehkä kärjistänyt hieman. MFF hän neuvoston päätelmien myötä on muotoiltu sitten ikään kuin Lissabonin sopimusta ei koskaan olisi ollutkaan iloisesti neuvosto päättää rahoituksesta eh, ja jättää täysin eh, huomioimatta Euroopan parlamentin kaikki meille tärkeät seikat tai suurin osa meille tärkeistä kysymyksistä jätettiin noin vain eh, ilman huomiota. Eli kyllä tämä budjetti nyt ainakin yhden asian tarvitsee, eli alueiden komitealta selkeän ein sille. Sitä me teiltä odotamme. Ja nykymuodossaan siis esitettyä budjettia ei ole mahdollista hyväksyä. Se olisi sopimusten vastainen nykymuodossaan. Sitähän se on koska tällaisia alijäämiä ei voida esittää. Ja sitten toinen seikka vielä. Kuusi miljardia nuorisotyöttömyyteen. Pikkusumma, todellakin naurettavan pieni summa rakennerahastoihin tarvittaisiin erillinen nuorisolauseke. Silloin asia saataisiin toimimaan, eli että nuoria tuetaan ensisijaisesti eh, tiettyjen rakennerahastojen kautta. Muutoinhan tällainen kuusi miljardia kootaan yhteen eri eh, rahastoista, ja katsoisin, että ei sillä ratkaista ongelmaa, emmekä voi tätä esitystä tukea. Sitten makrotaloudellinen ehdollistaminen. Vevan kanssa olemme tätä vastaan taistelleet eikä siinä olekaan mitään mieltä. Tällä tavalla ainoastaan vain halutaan estää alueiden rahoitus ja katsoa pitäisi, että tällä tavalla neuvottelussa ei voi edetä. Nyt Euroopan parlamentin tulisi sopia tietyistä prioriteeteista siitä, mitkä ovat niitä asioita, jotka ryhmät ylittävästi halutaan läpi viedä ja mikä on se raja, jonka alapuolelle ei voida mennä. Jos näin emme tee, niin tilanne jatkossakin neuvostossa on samanlainen kuin mitä se on ollut jo monien monien vuosien ajan. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitos ja tervetuloa vain tänne puheenjohtaja. Niin Täällä nyt on kuultu eri poliittisten ryhmien ajatuksen. Olen pahoillani, etten ole samaa mieltä. Minä olen nimittäin tästä, tästä hyväksyttävästä ajatuksesta. Ei tämä ole totta. Euroopan unioni ei kasvata tätä budjettia. Tämä, äh, ei nyt, äh, tämä on naurettavaa, koska tässä ei ole riittävästi kunnianhimoa osoitettu Euroopassa eikä neuvostossa ja myös poliittiset välineet talouspolitiikassa, joita tähän asti on käytetty, eivät auta kuripidollisissa toimissa. Ja tässä nyt äh, edustatte Mursian aluetta, joka Euroopan unionin tuista on nauttinut ja siinä se on saanut nauttia esimerkiksi avusta tuon maanjäristyksen jälkeen. Tämä ehdotus ei kyllä kelpaa. Tässä puhutaan nyt aivan huiman pienestä prosenttiosiosta Yhdysvalloissa. Kyse on 12 prosentista kansantuotetta kansalaisten tarpeisiin vastata, vastaamiseen tällä tasolla. Ja nyt mietimme nyt tosiaan tätä tätä työttömyysastetta myös? Onko se jonkunlainen indikaattori? Ei pidä pelkästään bruttokansantuotteeseen tuijottaa, vaan jos ajatellaan vaikkapa Madridia, jossa tuo työttömyysprosentti on jo huimasti pilvissä. Eli haluaisin nyt tietää, alueiden komitean indikaattoriajatuksista, koska, alueiden, koska tämä indikaattori osoittaa todellista tilannetta. Meidän täytyy tehdä sellaisia tulevaisuuden suunnitelmia, jonka, jonka kautta voimme toteuttaa sitä tavoitteitamme. Tän, tällä politiikalla me pääse puusta pitkälle. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvää puheenjo- alueiden komitean puheenjohtaja. En ryhdy nyt toistamaan sitä, mitä täällä on jo kuultu keskitetysti hallituissa valtioissa on totuttu siihen, että alueet jäävät syrjään ja näin on käynyt myös minun maassani Romaniassa. Miten teidän mielestänne tämä kumppanuuksien luominen esimerkiksi jäsenvaltioiden välillä ja alueeltason koheesiopolitiikan toteuttaminen, toteuttaminen suhteutuu nykytilanteeseen. Onko teidän mielestänne alueiden roolin, roolin mahdollisuus kasvaa seuraavien vuosien aikana ja tämän ohjelman sisällä? Miten teidän mielestänne tänne voisimme tukea sitä, että alueiden rooli tulevaisuudessa kasvaisi entistä enemmän? Kiitos. Olbricht. Me tulkitsemme teidän tarkoitusperänne hieman toisin täällä ryhmässämme. Kuulin juuri, että tarkoitus olisi blokata tämä sopimus. Aika yllättävää. En itse asiaa näin nähnyt. Luulin, että mainitsitte eh, sen, että tulisi taistella sen puolesta, mikä tässä yhteistä on, joustavuus ja niin edelleen. Näin itse tarkoitusperänne tulkitsin ja haluaisin selvyyttä tähän asiaan. Olisi ikävää, jos lähtiessämme jäisi vaikutelma, että alueiden komitea tulisi tänne vain puuttuakseen näihin äärinäkemyksiin Euroopan parlamentissa. Tässähän nyt tämä alijäämä asia on ongelma. On muistettava, että tässä on kaksi elementtiä. Ensinnäkin vuoden 2013 alijäämä ja sitten mm, sitoumukset ja maksut. On muistava, että sitoumuksessa puhutaan kymmenestä vuodessa ja, vuodesta ja maksuissa seitsemästä vuodesta. Eli kolmen vuoden lisä tulee tähän mukaan, jotta voitaisiin tilkkiä aukko sitoumusten ja maksujen välillä. Näin ollen olisi syytä ponnistella, että saataisiin parempi rakennebudjetin aikaan. Ehkä voitaisiin jollain tavalla uudistaa pitkällä aikavälillä myöskin eh, talousarviopolitiikkaa EU-ssa. Nyt aika sille olisi kypsä, mutta askel askeleelta asiassa on edettävä. Ja vielä yksi huomio lopuksi. Kun trilogikeskusteja eh, käydään, ja tässä on yläseikka, joka liittyy suoraan paikallisiin viranomaisiin, eli delegointi laita kaupunkialueilla. E, e, tässä on katsottu, että ei voida ajatella tällaista e, delegointia kaupunkialueille. Ja tämä varmasti on keskustelu, jota sisäisesti myöskin alueiden komiteassa käydään ja toivottavasti ongelma saadaan ratkaistua, koska me delegoinnin puolesta täällä olemme taistelleet ja neuvosto ei ole kovinkaan myötämielinen ollut. Ja tämä ongelma ilmeisesti on myös teille sydäntä lähellä. Ugias. Ugias seuraavana, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. Minua hieman hämmästytti alueiden komitean puheenjohtajan esittämä näkemys, mitä tulee monivuotisen rahoitusohjelman. Yhdessähän monesti on taisteltu aluekehitys hyvänä esimerkkinä, kun pyritään tukemaan köyhimpiä heikommassa asemassa olevia alueita. Ja varsin usein on saatu parannusehdotuksia alueiden komitealta. Ja niinpä minua äskeinen hieman hämmästytti. Ja Alde tulee joka tapauksessa äänestämään vastaan tätä budjettiehdotusta konservatiivinen budjetti, joka ei tähtää talouden kasvuun ja näin ollen rankaisee entistä enemmän eh, heikossa asemassa olevia ja äärialueita. Esitän teille yksinkertaisen kysymyksen, hyvä puheenjohtaja. Kysyisin, miten alueiden komitea suhtautuu tähän neuvoston esittämään budjettiin, johon te sitten kuitenkin annoitte myönteisen kantanne. Olkaa hyvä puheenjohtaja. Nyt on teidän puheenvuoronne. No niin, aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia puhujia Tämä äh, todellakin äh, on keskustelu, joka antaa mahdollisuuden selventää tiettyjä näkökohtia, jotka eivät äh, tulleet aivan selväksi aluksi. Ainakin ensiksi sanoisin, että alueiden komitea on sellainen sellainen komitea, jossa itse olen ollut jo 18 eh, vuotta. Eh, olen ollut jäsenenä ja tiedän eh, kyllä, minkä tyyppinen komitea kyseessä on. Alueiden komitealla on rajoituksensa. Sillä ei ole minkäänlaista lainsäädäntökapasiteettia, vaan yleensä annamme lausuntoja, jotka tulevat tänne parlamenttiin ja arvioitte sitten niitä. Ja voitte myös ylätä ne ja monet arvostavat niitä kovasti ja täytyy sanoa, että alueiden komitea lausunto on usein laki sitten tämän parlamenttikäsittelyn jälkeen ja usein paljolti tämä meidän roolimme, meillä on tietty asema sen myötä mutta siitä huolimatta meidän asemamme on sitäkin laajempi. Haluan tehdä selväksi, että en muista, että olisin sanonut missään vaiheessa vaiheessa puheessani, että meidän mielestämme olisi mitenkään myönteinen tämä budjetti, jota Eurooppa-neuvosto on esittänyt parlamentille. Tämä on aivan selvä juttu ei tässä ole mitään selitettävää, koska siinä ei ole selityksiä eh, missään vaiheessa. Eh, en puhunut, että se olisi positiivinen, kun puhuin tästä eh, budjettikehyksestä. Se on sellainen budjetti, jossa on valtavia leikkauksia. Siinä on myös valtavia puutteita. Ja täällä kyllä painostaisin sitä, että voimme olla eh, suhteellisen tyytyväisiä, jos, niin, eh, jos eh, siinä on kolme näkökohtaa, joissa samalla kannalla ovat alueiden komitea ja parlamentti, eli makrotaloudellinen ehdollisuus, olemme aivan samaa mieltä, joustavuus, olemme aivan samaa mieltä, ja sitten varauma kansalliselle lopputulokselle, mutta tässä on yhteisiä elementtejä parlamentin kanssa. Ja minun mielestäni tässä suhteessa voidaan olla kohtuullisen tyytyväisiä, koska tässä olemme alueella, jossa puhun nimenomaan alueiden komitean ajatuksiin ja äh, siinä mennään yksin aika lailla Euroopan parlamentin kanssa. Ja minä olen niitä äh, poliitikkoja, jotka menevät täysille mukaan. Niinpä alueiden komiteaan äh, on aivan samalla kannalla kuin itse olen. Ja täällä ollaan aivan samalla kannalla kuin meillä, joten ei tässä ole myönteisiä näkökohtia, ei tyytyväisyyttä mitenkään suhteessa tähän budjettiin, vaan ollaan kohtuullisen tyytyväisiä siitä, että me olemme tietyissä asioissa rinta rinnan ja nämä ovat aivan olennaisia silloin, kun lähdetään rakentamaan budjettia tai ainakin kriteerejä, jotka liittyvät tähän budjettiin Kyllä mm, sanoin, enkä kiellä sitä mitenkään. Sanoin kyllä siis, että minä haluan, että tässä ponnistellaan, jotta tästä budjetista ei tule mitenkään vesitetty tässä kun katsotaan tätä budjettia sellaisena kuin Euroopan neuvosto sitä esittää, niin minä äh, käsittääkseni sanoin, ja olen aivan varma, että sanoin, että äh, budjetti ei ole mitenkään päättynyt tässä vaiheessa. Äh, sanoin, että juuri nyt alkaa budjetin tie, koska nyt parlamentilla on sana sanottavanaan. Aikaisemmin ähm, komissio Komissiolla oli oma aikansa ja neuvostolla, mutta nyt on parlamentin hetki. Ja näin sanoin puheessani, sanoin puheessani siis juuri näin. Ja juuri tällä hetkellä annetaan lopullinen muoto budjetille. Ja sanoisin teille, että me emme äh, me emme halua jättää Euroopan kansalaisia alueita ja valtioita ilman minkään näköistä kasvumahdollisuutta seitsemän vuoden ajaksi. Mutta tässä loppuvaiheessa varmasti hyväksytään tämä budjetti, mutta nyt alkaa neuvottelu ja toivomme siinä parhaita mahdollisia tuloksia. Parlamentti voi osoittaa siinä voimansa ja tällä tavoin tästä budjetista tulee sellainen, jota kansalaiset vaativat. E, tuolla ulkona on kylmempi kuin täällä. Ja tämä pätee Euroopan parlamentin jäseniin, e, komissioon jäseniin, alueiden johtajiin, samoin kuin kaupungin johtajiin ja muihin vastuullisiin ihmisiin. Ihmisillä on vaikeat ajat ja on aivan totta, että te, koska te olette täällä valittuina, te, te myös neuvot, neuvottelette sillä valtuudella, joka parlamentti on saanut. Ja sitten päästään lopputulemaan ja toivomme, että se tuottaa kasvua Euroopalle. Minä olen sanonut useaan otteeseen jo, ja tämä on vielä kirjallisenakin. Voitte nähdä sen, että se on todellakin kirjoitettuna ja sanottuna. Nyt on aivan täysin ristiriitaista sanoa, että Euroopan budjetti näissä rahoitusnäkymissä 14-20 on merkittävä kehityksen väline, jota Eurooppa tarvitsee, jotta se pääsee kriisistä. Ja yhtäkkiä huomataan, että menee alemmalle tasolle kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Eihän siinä ole mitään järkeä. Tämä on pelkkä valhe ja se on ristiriitainen asia, mutta minä itsekin olen sanonut ja toistan tässä itseäni. Eh, nyt meidän pitää parantaa sitä, mikä parannettavissa on. Ja niinpä minä pyydän teiltä, enkä minä tätä henkilökohtaisesti pyydä, koska minä en ole täällä itseäni edustamassa, vaan minä edustan täällä alueiden komiteaa. Ja alueiden komitea eh, toivoo ja haluaa, että budjetti, eh, budjetista tulee parempi. Ja monen otteeseen on ollut mahdollisuus eh, esittää pyyntöjä ja pahinta on, että jäämme ilman budjettia, koska aluetasolla vaaditaan näitä varoja, jotta päästään kriisin yli. Tämähän on aivan selvä meidän, me emme halua tietenkään mitään epärealistista budjettia. Tämä on hyvin vaikea tasapaino. Pitää ottaa huomioon mahdollinen ja todellinen toisaalta ja toivottava taas toisaalta tämä tasapaino ei ole mahdoton, vaikka se onkin hyvin vaikea saada aikaan. Ja nyt alueiden komitean nimissä voin sanoa, että tämä budjetti ei meille, me, meitä miellytä. Hyvät parlamentin jäsenet, parantakaa nyt tätä budjettikehystä. Me yritämme kaikkemme, että me emme jää ilman budjettikehystä, koska silloin eh, tilanne olisi turhauttava – ja emme tuskin, pääsi, tuskin pääsimme kriisistä yli. On aivan totta, että tässä alueet joutuvat kärsimään. Tässä Kariga puhui juuri makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Me vaadimme joustoa alueiden komiteassa. Me hylkäsimme tällaisen välineen, joka on kielteinen – mahdollisesti se saattaa jopa eh, tappaa kansalaisten eh, aloitteellisuuden. Ja tämä on nimenomaan tätä makrotaloudellista ehdollisuutta. Me mietimme, onko hyväksi eh, se, että on uusia valvontamekanismeja. Mekanismeja. Van Nistelrooy sanoi, että me voimme monimutkaistaa tätä kuviota, kun tulee niin paljon välineitä eh, ja silloin ei enää osata määritellä meidän tavoitteitamme, eh, varsinkin nyt kun puhutaan näistä valvontamekanismeista. Nyt on olemassa jo valvontajärjestelmä ajatellen strategia 2020. Eh, niinpä ei ole syytä eh, luoda mitään, mikä ei tällä hetkellä jo ole olemassa. Ei. No niin, minkä tähden sitten eh, mm, on eh, alueiden komitea ajatellen parlamenttia. Tämähän on loputon keskustelun aihe ehkä pitää keskustella vielä paljon enemmän. Joku sanoi, minulle sanottiin täällä, että minä puolustan alueiden komiteaa, mutta mitä se nyt tarkoittaa? Koska minähän olen alueiden komitean puheenjohtaja. Minä olen alueiden komitean puheenjohtaja, koska minä olen tietyn Euroopan unionin alueen puheenjohtaja. En minä muuten voisi olla alueiden komitean puheenjohtajakaan. Minä puollan tätä elintä ja tällä tavoin äh, harjoitetaan myös lähipolitiikkaa. Nyt ei pitäisi väärin tulkita sitä, mitä sanon teille. Äh, te ette harjoita välttämättä äh, lähipolitiikkaa, vaikka totta kai näin on. Teidän pitää puoltaa kaikkien vaalipiirienne kansalaisten etuja. Mutta olisi aivan absurdia aivan absurdia olla niin kohtelias sanoa muuta. Me emme tietenkään puolla kaikki samoja alueita. Tietenkin kaikista lähimpänä kansalaisia ovat kaupunginjohtajat, mutta minä en suutu näistä kantoista, koska tietenkin kaupunginjohtajat ovat hyvin lähellä ja minä haluan puhua nimenomaan alueista ja meillä on tietty taso tietty läheisyyden taso, mutta sitä ei välttämättä näillä poliittisilla elimillä ole. Nyt tässä esitetään kysymyksiä, jotka liittyvät muihinkin alueisiin kuin keskusteltuihin ja tässä jos voisimme koordinoida enemmän politiikan aloja, voisimme poistaa myös päällekkäisyyksiä. Tästä olisi mukava täälläkin keskustella, mutta tähän tarvitsisimme aikaa paljon enemmän kuin minä, mitä minä täällä saisin, eikä minulla itsellänikään sitä ole, koska minä olen tässä juuri myöhästymässä lennoltani. Ja todellisuus on se, mitä se on. Tällä hetkellä me olemme ottamassa eh, käyttöön eh, kaikista eh, arkaluontoisimpaa politiikan osa. Eli kun puhumme makrotalouden ehdollisuudesta, ehkä eh, se ei tule selväksi kaikille, mutta kun puhutaan eh, työllisyyspolitiikasta, se koskee kaikkia, tai sitten köyhyyden torjuntaa tai syrjäytymistä eh, tai ilmastonmuutosta. Sehän huolestuttaa meitä kaikkia. Siinä ollaan kaikki kuuntelemassa henke, herkällä korvalla. Ja ehkä, ehkäpä ää, kaikki tämä on välttämätöntä, mutta äh, lähipolitiikka, äh, me äh, puhumme alueiden komiteassa nimenomaan kaupunginjohtajien kanssa ja meidän täytyy muistaa, että kaikista paras ilmastonmuutoksen torjuja on se, että energiatehokkuus on paras mahdollinen. Ja juuri täällä, täällä te hoidatte tätä asiaa aivan suoraan suhteessa kansalaisiin ja varmasti tunnette, tunnette nämä. Tämä on sopimus kaupunginjohtajan välillä ja tämä on asia, joka liittyy nimenomaan siihen, että energiaa käytetään väärin ja se johtaa ilmastonmuutokseen. Sitähän jopa kielletään, mutta kukaan ei sitä epäile. Sehän huolestuttaa meitä kaikkia. Ja sitten nuorisotyöttömyys. Seitsemän, tai kuusi tuhatta miljoonaa, kuusi miljardia, kuusi miljardia en minä tässä ole puoltamassa, mutta se on parempi kuin mitään, kuin ei mitään. Ja täytyy miettiä, että kun meillä on kuusi miljardia, niin ehkä siinä vain pilkataan nuoria, joilla ei ole minkäännäköisiä tulevaisuuden näkymiä. Tässä tarvitaan nämä ponnisteluja. Ja sitten kumppanuudesta tässä pitää viedä eteenpäin politiikkaa, lähipolitiikkaa, paikallispolitiikkaa, ja myös makroalueiden politiikkaa. Ja tässä alueiden komitealla on tärkeä rooli. Ja meillä on niin sanottu täysistunto ja sinne tulevat Välimeren maat, eteläpuolen maat, he ovat mukana tässä kumppanuuskokouksessa ja tässä alueiden komitea on merkittävässä roolissa. Ja tässä puhutaan myös euroskeptisyydestä, euroepäilijöistä. Tämä on sellainen asia, joka epäilemättä on huolestuttava ja ehkäpä myös väistämätön. Se on hyvinkin väistämätön mm, tämä euroepäily Espanjassa se liittyy jo 86 vuoteen ja siitä, mistä lähdimme, siihen mistä lähdimme me historiallisista, maantieteellisistä, kulttuurisista syistä. Äh, espanjalaiset äh, suhtautuvat siihen omalla tavallaan, mutta meillä on äh, diktatuuri taustallamme ja näin 86 vihdoin pääsimme mukaan Euroopan unionin ja kun äh, kaikki tämä on takanamme, äh, minä en, minä en ollut eurooppalainen kansalainen ennen vuotta 1986, joten euroepäilys, ähm, se ei ole mikään uutuus, se on äh, syklinen asia, aivan kuten nämä kriisit, talouskriisit tulevat kausittain. Aina kun on kriisin vaihe, silloin syntyy paljon enemmän euroepäilyksiä ja skeptisyyttä. Mutta tämä huolestuttaa tietenkin meitä kaikkia. Ja kaikilla meillä on sanottavamme siitä. Ja kun puhun tässä kaikista, puhun kaikista toimielimistä, kaikista vastuuhenkilöistä ja kaikista poliittisista tasoista, aivan pienimmän kunnan johtajasta suurimman ja merkittävimmän Euroopan unionin jäsenvaltion presidenttiin asti. Totta kai meidän pitää käyttää paremmin varoja. Ja mä toistan tässä vielä sen, että budjetti sellaisena kuin mitä se esitet, mitä eh, esitetään, eh, sitä on hyvin vaikea tukea. Eh, mutta todellakin pyydän, että ponnistelette niin, että voimme mennä suunnittelemaamme suuntaan täytyy käyttää varoja paremmin. Ja tämä 30 miljardin leikkaus, meidän täytyy käyttää varoja paremmin. Ja tässä en puhu teistä, teillä on aivan oma tehtävänne, teidän täytyy vaatia ja vaatia sitä, että hallinnoimme paremmin, käytämme paremmin varoja tässä ollaan usein oltu liian tyytyväisiä ja nyt olemme tässä vaiheessa. Meidän täytyy miettiä ja meidän pitää yrittää saada parannuksia ja teidän pitää yrittää saada parannuksia tähän, mitä on tehty. Ei, tässä puhuttiin jo ö, makrotaloudellisesta ehdollisuudesta, nuorisotyöttömyydestä ja alueiden rooli tulevina vuosina. Tämä oli ihan viimeisiä kysymyksiä, joita esitetään. Tämä on meidän aikomuksemme, tämä on meidän ajatuksemme. Lissabonin sopimus antaa meille myös hyvin pienen kannuksen, vaikka se nyt olisikin läheisyys periaatteen valvonta. Tämä on aivan pieni kannustus. Se on kaikkien hyväksi. Ja alueiden komiteassa tällä tavoin meillä on enemmän päätösvaltaa, koska tällä tavoin meillä on lisäksi myös parempi sitoumus. Ja haluan vielä kerran kiittää puheenjohtajaa kärsivällisyydestä ja teitä kaikista kysymyksistä. Kiitos. Muchas gracias, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että hyväksyitte kutsumme tulla tänne vieraaksemme valiokuntaan. Ja kiitos avoimista, vilpittömistä kommenteista ja pitkälti eh, ajat ehdotuksenne vastaavat alueiden komitean näkemyksiä, mutta toitte myös omia henkilökohtaisia näkemyksiänne esiin. Kasvun osalta varmasti voimme olla asioista yhtä mieltä, mutta halusimme vielä sanoa sen, että Euroopan parlamentti tulee tekemään parhaansa, jotta saataisiin aikaan budjetti ja hyvä sellainen budjetti, joka voi auttaa yhteisöä ja myöskin alueita kasvusuuntaan hankalaahan se tulee olemaan, sen tiedämme. On vaikea löytää tasapaino paremman budjetin ja toisaalta eh, eh, sen painotusten osalta, mutta kyllä pyrimme tämän vastuun hyvin kantamaan. Kiitos vielä kerran teille. Espero que no pierda el avión, ¿no? Pero Iberia está en huelga ahora. Iberia está en huelga, yo tomo bajo coste. Ah. Hyvät kollegat, mennään eteenpäin esityslistalla. Seuraavana eh, sosiaalinen asuntotuotanto Euroopan unionissa. Karonan lausuntoluonnoksen käsittely seuraavana vuorossa. Ja annan puheenvuoron herra Karonalle. Hän äsken ainakin tässä vielä oli paikalla. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu sosiaalisesta asuntotuotannosta on tärkeä asia, sillä siinä pyritään hyödyntämään erilaisia eh, Eurooppa 2020-strategian tavoitteita. Siinä huomioidaan kasvu, aspektit ja toisaalta alueelliset aspektit. Toisaalta siinä myöskin huomioidaan köyhyyden vastainen taistelu ja sosiaalinen mm, integraatio. Ja toisaalta ilmaston muutoskysymykset ja energiakysymykset tulevat mukaan myöskin. Eli varsin tärkeästä asiasta on kyse. ja jäsenmaiden ilman muuta on mahdollistettava kaikille oikeus asuntoon. Ja tätäkin taustaa vasten kyseessä on erittäin tärkeä asia. Monet unionin kansalaisista ovat sellaisessa tilanteessa, että asunnon hankkiminen on tullut varsin hankalaksi. Vuonna 2010 5,5 prosenttia väestöstämme eh, lukeutui eh, asunnottomiin, heillä ei pysyvää asuntoa ollut. Ja yli 17 prosenttia eh, kansalaisistamme asui huonoissa oloissa tai liian ahtaissa asunnoissa ja yli 10 prosenttia eurooppalaisista perheistä joutuu taistelemaan säilyttääkseen asuntonsa ja pystyäkseen maksamaan kohoavat vuokrat. Eli monet kohtavat huomattavia ongelmia ja taistelevat säilyttääkseen arvokkaan elämäntyylin. Ja kun kriisi on kärjistynyt, tilanne on hankaloitunut entisestään. Ja niin on erittäin tärkeää, että ryhdytään jonkinlaisiin Euroopan tasoisiin toimiin ja tarkastellaan eh, mahdollisuuksia auttaa eh, esimerkiksi rakennerahastojen avulla. Asuntotilanne eri alueilla ja eri jäsenmaissa ja yhdenkin jäsenmaan sisällä eh, saattaa kovastikin poiketa alueesta riippuen. Esimerkiksi tilanne eh, Länsi-Euroopan osalta saattaa näyttää erilaiselta kuin Itä-Euroopassa. Ja sitten tietysti maaseutualueet, kaupunkialueet ovat erilaisia asuntotilanteesta puhuttaessa. Mutta kuitenkin tärkeää olisi luoda yhtenäiset puitteet, eh, kun puhutaan eh, puuttumisesta asiaan. Ja tässä lausuntoluonnoksessa lähdetäänkin liikkeelle siitä, että pyritään mahdollistamaan kunnolliset asunnot kaikille ja pyritään hyödyntämään rakennerahastoja vuosina 2014-2020 siten kuin komissio on ehdottanut ja esittänyt. Esimerkiksi lämpöeristyksen uudistukset, myöskin energeettiset energiatason muutokset ja toisaalta haitallisen eriytymisen estäminen. Näihin nimenomaan huomiota kiinnitetään. Ja seuraavalla ohjelmakaudella on tärkeää, että paremmin saadaan hyödynnettyä rahastoja siten, että saadaan kestävä pohjaista kehitystä varsinkin huonossa asemassa oleville alueille – jotta tällainen haitallinen eriytyminen saadaan estettyä ja voidaan edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja tärkeää on investoida globaalisti näihin kysymyksiin ja tällä tavalla saada aikaan hyvä kokonaisvaikutus myöskin, kun puhutaan paikallistalouden tilasta. Ja toisaalta pystytään näin edistämään sosiaalista osallistamista ja työllisyystilannetta alueellisesti. Eli hanke on varsin tärkeä ja se on myöskin reaktio suuren sosiaaliseen hätään ja puutteeseen. Ja sillä pyritään myöskin edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, eh, kasvun, eh, kasvun tielle pääsyä ja uusien työpaikkojen syntymistä myöskin. Thank you very much. Kiitokset varjoesittelijä Joachim ei ole paikalla, eli Karim Deli, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä tahtoisin kiittää Salvadoria tästä työstä. Olen varjoesittelijänä aluekehityslausunnossa mietinnössä, mutta tuolla mm, toisessa valiokunnassa, työllisyysvaliokunnassa. Olen kovasti tyytyväinen siitä, miten sosiaalisen asuntopalvelun tehtävää on nyt korostettu vipuvaikutuksena kriisistä ulospääsyyn ja 2020 tavoitteisiin päästäksemme. Tässä täytyy miettiä kaikkia niitä myönteisiä vaikutuksia työllisyyden luomiseen paikallisella tasolla ja myös taloudellisia, taloudellista hyötyä. Toiseksi täytyy muistaa myös tuo makrotaloudellinen vakaus. Tiedämme, että tässä eurooppalaisen ohjausjakson aikana komissio voi ennakoida makrotaloudellisia tilanteita ennakoimalla näitä asuntokuplia ja näin voidaan toimia varsinkin sosiaalipalveluasuntojen kautta. Ja erityisesti myös täytyy muistaa tuo ilmastonmuutos ja lämpeneminen ja siihen tarvitaan energiauudistuksia, korkeatasoisia energiauudistuksia ja myös uusiutuvien energiavarojen käyttöä, joita täytyy nyt taas kannustaa, koska jotta päästään näistä, tästä takapakista eroon tavoitteisiin päästäksemme. Tämä, tässä on tämä suurtavoite hiilidioksidikaasujen vähentämisestä neljänneksellä vuoteen 2050 mennessä. Tämä sosiaaliasuntohanke johtaa myös alueelliseen yhteenkuuluvaisuuteen ja tuen tätä ehdotusta ja tätä monitasoista hallinnointia erityisesti ja integroitua hallinnointitapaa tulevassa koheesiopolitiikassa. Muistuttaisin myös siitä, että Euroopan unionilla on taloudellisia keinoja sillä on monivuotinen riittävä talousarvio tähän asiaan. Tämä aika on vasta jo vasta alkanutkin ja erityisesti nämä sosiaaliasuntoihin ohjatut investoinnit täytyy pitää korkealla tasolla, jotta investointeja todella tehdään. Ja minä vielä lopuksi haluaisin ö, vihreänä sanoa seuraavat sanat. Meidän täytyy puoltaa tätä kaupungistumis, ähm, sen ähm, ongelman ratkaisua, eli tätä eriytymistä, kun jotkut äh, korttelit ja kaupungin osat äh, huononevat vain jatkuvasti ja tässä erityisesti haluaisin käyttää äh, kaiken kattavia ja myös paikallisia välineitä koheesiopolitiikassa ja komissiossa täytyy näitä kehitellä myöskin. Olen kovasti tyytyväinen tähän työhön yhteistyöhön valmistelijamme kanssa ja tosiaan toivon, että tämä mietintö menee eteenpäin, jotta viesti parlamentin innokkuudesta kriisiratkaisu välineenä käyttää myös sosiaaliasuntojen rakentamista venisi läpi. Kiitokset. Merci beaucoup. Olgi Vlasak. Děkuji za slovo. Kiitoksia, puheenjohtaja. niin ähm, asuminen on hyvin arkaluontoinen kysymys ja on äh, hyvä, että tästä tärkeästä aiheesta keskustellaan. Mutta toisaalta taas täytyy muistaa, että asuntotuotanto on äh, täysin äh, kansallisen toimivaltuuden alainen. Ja olen aivan samaa mieltä kuin edellinen puhuja että tämä asia pitää mahdollisimman äh, alhaisella äh, tasolla ratkaistakin tämä kysymys. Ja siitä syystä minä en usko, että se että nyt olisi mitenkään sopivaa äh, perustaa eurooppalaista keskusta, mitään seurantakeskusta asuntopolitiikalle, ainoastaan uutta byrokratiaa Tällaiset tiedot ovat jo täysin saatavissa kansallisilta hallituksilta. Mitä tulee sitten e, energiaköyhyyden e, torjumiseen? En ole aivan varma siitä, että tässä nyt yritettäisiin vaikuttaa energiahintoihin tietyillä alueilla. Yes, I have the, thank you. Kiitos. Lyhyt huomio. Ehkäpä komitean tai valiokunnan tekstissä kannattaisi mainita ongelmat, eh, joihin törmätään silloin, jos ei selkeästi tavoitetta tai soveltamisalaa ole määritelty, kun puhutaan sosiaalisista asunnoista. Eri jäsenmaissa on erilaisia määritelmiä käytössä. Esimerkkinä voidaan mainita Alankomaat, ja ongelmayhteydessä valtion tukiin. Eri jäsenmaissa ilmeisesti ymmärretään asia hieman eri tavoin. Joskus ymmärretään, että puhutaan kaikkein köyhimpien asunnoista, sosiaalisista ongelmista, mutta on ymmärrettävä, että tällöin puhutaan myöskin omistajista, omistustahoista. Ja Ranskassa näin ollen tilanne tältä osin on erilainen kuin esimerkiksi Puolassa. Eli tämä on kyllä sosiaalinen ongelma, mutta kun sosiaalista rakentamista puhutaan, tulisi puhua soveltamisalasta ja huomioida myöskin määritelmä, mutta joka tapauksessa siis varmistua siltä, että tiedetään, mistä puhutaan. Make a final comment. Ja esittelijä sitten loppukommentti, olkaa hyvä. Eh, si, brevi, brevi. Aivan lyhyesti. Voin yhtyä huomioihin, jotka täällä esiin tuotiin, varsinkin viimeiseen mm, Olbrichtin näkemykseen. Todellakin on erittäin tärkeää löytää mahdollisimman homogeeninen määritelmä, sillä erot todella ovat huomattavia. Italiassa, Puolassa, Ranskassa asioita tarkastellaan hyvin eri tavoin ja näin ollen tähän seikkaan on todellakin syytä kiinnittää huomiota pyrkiä löytämään mahdollisimman yhtenäinen määritelmä. Mutta tarkistusten yhteydessä varmasti tämä voidaan huomioida. Muutoin katsoisin, että voin pitkälti yhtyä täällä esitettyihin näkemyksiin. Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin ehdotan, että 20. kello 12 on takaraja tarkistuksille, eli tässä on muutama päivä aikaa vielä ja muita päätöksiä ei tässä tarvitse tältä erää tehdäkään. Kiitokset herra Karona teille ja kokouksemme jatkuu kolmelta. Kairin asia on lykätty, eli siirrymme varsin eh, mietintöön heti lounaan jälkeen ja sitten tietoa neuvotteluista, eh, mitä tulee näihin muihin asetuksiin. Iltapäivällä nähdään.